Chers collègues, je propose de commencer notre réunion. Et je dois tout d'abord vous indiquer. No niin. Aloitamme kokouksemme. Ja meillä on kaksi muutosta esityslistaan tänään, josta ensimmäinen koskee kohtaa 21 äänestystä edustaja Serkassin mietinnöstä. Se on kohdan 30 jälkeen tehtävä äänestys. Ja sitten kohtaa 16. Yritysten sisäiset siirrot. Siitä keskustellaan ensimmäisenä kohtana äänestysten jälkeen. Onko kannanottoja tähän? Ei näytä olevan. Näin ehdottaisin, että siirrymme kohtaan 17. Esittelen teille ne kompromissiehdotukset, joita on esitetty tähän lausuntoon, jonka esitämme budjettivaliokunnalle, joka koskee siis näkemystämme monivuotisesta rahoituskehyksestä ja sitä koskevista neuvotteluista. Tässä on joitakin tarkistusehdotuksia, joita on esitetty. Suurin osa niistä on Marian Harkinin esittämiä ja Jean Lambertin esittämiä Ja voin hyväksyä näiden tarkistusten oleellisimmat osat. Kaksi kompromissiehdotusta, joita olen ehdottanut, ovat tarkistuksia, jotka ottavat äh, tarkistukset kolme ja neljä huomioon, omani numero kolme ja nelosen Harkinilta, jotka koskevat niitä ehtoja, joita työllisyyskysymyksissä ja niitä tietoja, joita työllisyyskysymyksissä kerätään, nämä ovat tällaisia yhteenvetäviä tarkistuksia, eivätkä aiheuta mitään suuria ongelmia. Kompromissi B ottaa huomioon tarkistuksen 13 minulta ja 14 Harkinilta ja 15 Jean Lambertilta. Sen tavoitteena on arvioida sitä tapaa, jolla me neuvottelumme horisontaalisista kysymyksistä. Ja se ottaa huomioon sen, jota olemme saaneet, sen kokemuksen, jota olemme saaneet Jutta Steinrückin mietinnöstä. Ja on sitä mieltä, että näissä neuvotteluissa. Tilanteemme oli jossain välissä heikentynyt. Muut tarkistukset voir. S'agissant des autres... tarkastellaan muita tarkistuksia, suhtaudun myönteisesti niihin, joten uskoisin, että saamme aikaiseksi äänestystuloksen, joka vahvistaa valiokuntamme näkemystä budjettivaliokunnalle ja olen koordinaattorille kertonut siitä keskustelusta, jota käytiin edellisessä valiokuntakokouksessa tästä mietinnöstä ja siitä, että sillä on rinnakkaismietintö, jossa keskustellaan AFKO-valiokunnassa. Pyrin vakuuttamaan Jean-Luc Deannin Annin Ifa Lokafinin siitä, että olisi parempi käsitellä yhdessä näitä kysymyksiä budjettivaliokunnassa, koska tällä hetkellä budjettivaliokunnassa ollaan oltu sitä mieltä, että siellä pitäisi, siellä pitäisi keskustella vain suhteista neuvostoon ja Afkossa sitten taas näistä meidän sisäisistä asioistamme. Se minun mielestäni ei sovi lainkaan, joten toivon, että näiden tarkistusten avulla voimme selventää näkemystämme siitä, millä tavalla näitä monivuotisia rahoituskehyksiä koskevia neuvotteluita pitäisi viedä eteenpäin. Haluaako joku vielä tarkistusesittäjistä käyttää puheenvuoron? Onko ongelmia näiden kompromissin suhteen, jota olen ehdottanut, ei näytä olevan, joten kaikki tämä on oikein hienosti. Näin voimme siirtyä kohtaan. Seuraavaan kohtaan esityslistalla. ja anna puheenvuoron edustajalle, joka kertoo meille kuudennesta ja seitsemästä kolmikantaneuvottelusta, jota käytiin toissapäivänä, kun keskusteltiin direktiivistä, joka koskee työntekijöiden lähettämistä. Ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, haluaisin sanoa seuraavaa. Olen kuullut huhuja joiden mukaan näihin neuvotteluihin kuluu aikaa. Tuo ei ole kyllä kohtuullista. Kaikki, jotka ovat olleet mukana kolmikantaneuvotteluissa, jotka koskevat lainsäädännöllistä tekstiä, tietävät, miten paljon niihin kuluu aikaa. Haluaisin muistuttaa teille siitä, että kun neuvoteltiin eurooppalaista sosiaalirahastosta, joka sisälsi miten monta artiklaa sen olikaan, 19 kai, No, 30 suurin piirtein. Meillä oli yli 30 kolmikanta eh, kokousta. Nyt ollaan menossa seitsemännessä ja me olemme jo käsitelleet kaikki vaikeat kohdat. Ai haluaisin, että nämä huhut nyt loppuvat, jos sanotaan, että näihin neuvotteluihin menee liikaa aikaa. Siitä ei ole muuta kuin haittaa. On täysin tavallista, että me tarvitsemme jonkun verran aikaa siihen, että voimme selvittää neuvostolle selkeästi kantamme. Näin me saamme mahdollisuuden sille, että neuvosto kuulee parlamentin kantaa. Ja haluan kiittää esittelijää siitä määrätietoisuudesta ja kärsivällisyydestä, jota hän on osoittanut, kun hän on puolustanut parlamentin kantaa. No niin, hyvä esittelijä, nyt teillä on puheenvuoro arvoisa puhemies Kiitoksia Minä haluan ehdottomasti kiittää koko neuvottelutiimiä ja korostan sitä, mitä tekin tuossa jo totesitte, että kyllä tässä aika vauhdilla mennään. Nämä neuvottelut eivät ole suinkaan helpot ja siksi meidän täytyisi kyllä niihin käyttää enemmän aikaa. Nyt haluaisin kertoa teille tilanteesta tällä hetkellä. Viimeisimmän valiokuntamme kokouksen jälkeen, jolloin kerroin tästä asiasta. Viimeksi sen jälkeen meillä on ollut kolme kolmikantaneuvottelua. Kuudes päivä oli yksi ja 11. päivä kaksi. Me odottelimme kompromissitekstiä artiklaan yhdeksän neuvostolta ja todella tämä kyllä aiheutti aika kuumaa keskustelua. Ja mielipiteet artiklasta yhdeksän, ovat myös ihan Euroopan parlamentin jäsenten kesken aika eriäviä. Komissio halusi avoimen valvonta- ja tarkastusluettelon ja neuvosto katsoi, että näiden on oltava syrjimättömiä ja suhteellisia näiden tarkastusten. Ja sitten puhutaan myös ennakkoilmoituksesta sekä tietojen säilyttämisestä ja valvonnan, valvontavelvollisuudesta jäsenvaltioissa. No, tässä nämä ylimääräiset tarkastustoimet, niistä pyysimme vielä lisätietoja, mutta emme halunneet ennakkoilmoituksesta sitovaa tai pakollista. Ja mitä sitten tulee puheenjohtajavaltioon, se tarkastelee yhdessä Euroopan parlamentin kanssa juuri tätä kysymystä 18. helmikuuta. Viimeisimmässä kolmikantaneuvottelussa puhuimme tuosta artiklasta 12, joka liittyy yhteisvastuuseen. Me olemme ilmoittaneet, että Euroopan parlamentin kanta artiklan 12 on hyvin tiukka ja työllisyysvaliokunnan mandaatti neuvottelutiimille on hyvin selkeä. Eli kun puhutaan koko sektorista ja koko ketjusta, niin meidän täytyy kyllä vielä käydä keskustelua tästä. Ollaan komissiolta saatu jo tietoja mahdollisista mekanismeista, joita eri jäsenvaltioissa on käytössä. Ja puheenjohtajavaltio tulee esittämään kompromissi ehdotuksen perjantaina ja siitä keskustellaan sitten seuraavassa kolmikantaneuvottelussa. Viimeisessä kolmikantakeskustelussa saatoimme päätökseen keskustelut liittyen artikloihin 6, 7, 8 ja 11. Ja mitä artiklaan 6 tulee, niin puheenjohtajavaltio Kreikka esitteli 20 päivänä määrä aikaa 25 päivän sijaan tälle normaalille menettelylle. Ja sitten artikla 7, lähettävä mm, maa, niin puheenjohtajavaltio hyväksyy Euroopan parlamentin ehdotuksen siitä, että jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä siis kotimaa ja isäntämaa. Artikla 8 sitten Puheenjohtajavaltio on tukenut aloitetta niin, että tietoa saadaan välitettyä lähetetyille työntekijöille ja työnantajille. Samoin sitten seuraavassa artiklassa sovittiin siitä, että jäsenvaltioiden tulee toteuttaa kunnolliset tarkastukset, jotka perustuvat myös riskiarvioihin, mutta jäsenvaltiot katsoivat että tätä varten tarvitaan selkeät välineet. Sitten artikla 11, joka velvoittaa jäsenvaltiot ottamaan käyttöön mekanismin, joka mahdollistaisi työntekijöiden nauttivan täydet työntekijöiden oikeudet työnantajansa kohtaan, niin tässä esimerkiksi oikeus palkkaan ja eri maksuihin ja samoin sitten tietenkin nämä verot ja sosiaaliturvamaksut tulevat esiin. Sitten sähköinen tietojen vaihtojärjestelmä neuvosto on päättänyt, että IMI tulisi olla pakollinen käytettävä väline ja jäsenvaltiot ovat pohjanneet tätä edelleen sitten kahdenvälisille sopimuksille. Ja tänään itse asiassa jatkamme kolmikantaneuvotteluja, katsomme tuota lukua kuusi, eli seuraamukset ja rangaistusmaksut. Ja sitten 18, 19 ja 20 helmikuuta vielä jatketaan kolmikantaneuvotteluissa ja toivottavasti artiklat 9 ja 12 saatetaan sitten päätökseen ja koko kolmikantaneuvottelut tämän kuuloppuun mennessä. Kiitos. Merci, madame Kiitoksia, hyvä esittelijä. Onko puheenvuoropyyntöjä? Muilta ensinnäkin neuvottelujoukon jäseniltä Steven Hughes ei mitään lisättävää. Ei muita puheenvuoropyyntöjä, ei selvennyspyyntöjä. Asia olisi ilmeisesti selvä. Minä haluaisin vain lisätä sen, että ensinnäkin haluan kiittää esittelijää tästä erittäin hyvästä esityksestä, mikä mahdollistaa sen, että Rooma 1 puitteissa meillä on nyt ehdotus, joka mahdollistaa sen, että voimme kattaa nämä työntekijöiden suojeluehdot, jotka ovat siis mahdollisimman myönteiset ja suotuisat heille. Ja toiseksi tässä tekstissä on kovasti tällaisia uudistuslausekkeita ja kun tarkastelemme tilannetta, niin nähdään, että kun neuvottelut ovat hankalat, niin silloin tietysti keskitytään niihin, joista voidaan sopia ja sitten uudistaa niitä kohtia, joita voidaan. Eli lisätään artikloita siihen, mistä loppujen lopuksi on sovittu. Eli pieni tarkistuslauseke laitetaan sitten loppuun. Nyt vaikuttaa siltä, että meillä on tarkistuslause melkein jokaisessa artiklassa, jonka seurauksena sitten asiat eivät enää ole oikein loogisia. Eli direktiivillä kestää kaksi vuotta ennen kuin se pannaan täytäntöön komissio joko tehdään arviointikertomuksen tuosta direktiivin toiminnasta viiden vuoden kuluttua ja joka tapauksessa sitten kolmen vuoden kuluttua sitä uudistetaan. Eli sitä uudistetaan jo ennen, ennen kuin komissio tekee arvionsa. Ja tietysti, koska olemme hyvä lainsäätäjä, niin sanomme, että ehkäpä kannattaisi tarkastella asiaa uudestaan ja neuvosto tai komissio hän sitten sanoi, että no, taidat olla oikeassa. Eli keskustelun lopussa sitten katsotaan asiaa uudestaan, jotta mahdollisesti löytettäisiin tietyllä tavalla tällainen horisontaalinen lauseke. Mutta ongelma on edelleen olemassa. Ja se koskee varsinkin artikkelia 9, joka meille on erittäin tärkeä. Ja toinen asia, joka myös saattaa teitä kiinnostaa, on se, että että tämä viimeinen kohta, joka esitteli otti esille, artikla 19, jossa asetetaan tällainen EMI-järjestelmä ottaa käyttöön, joka mahdollistaa sen, että Euroopan komissio voi kerätä tietoa sisämarkkinoiden toiminnasta. Ja tällä hetkellä se ei täysin ö, sovellu lähetettyjen työntekijöiden tilanteisiin. Sillä ei voida kerätä tietoa niistä palveluista, joita nämä lähetetyt työntekijät tarjoavat. Ja komissio sitten aikoo tietysti tätä, tähän ongelmaan pureutua, mutta uskon, että suurimmalta osalta neuvottelutiimiä jäi huomiota se, että komissiolla tänä päivänä kyllä on tietoa siitä, ketkä ovat nämä lähetetyt työntekijät. Ja tämä tieto on A1-lomakkeen avulla saatu, jota jäsenvaltiot siis lähettävät komissiolle. Eli meidän pitäisi saada viittaus näihin lomakkeisiin A1. Ja mehän tiedämme, että tämä kysymys siitä, millä tavalla jäsenvaltioiden yhteistyö toimii sosiaaliturvajärjestelmissä, on edelleen se konkreettinen tapa, jolla voidaan kerätä tietoa lähetetyn työntekijöiden tilanteesta. Se on mielestäni myöskin tärkeä osa tätä keskustelua. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Kuten esittelijä totesi, seuraava näkemysten vaihto käydään tänään iltapäivällä. Aikataulu on tiukka. Ja sitä katsottiin viimeksi tuossa trilogin loppuvaiheessa toisessa päivänä. Ja me olemme voineet todeta, että voimme pitäytyä tässä aikataulussa. Kaksi näkemysten vaihtoa vielä Koreperissään perjantaina ja seuraavana keskiviikkona. Eli neuvottelu ryhmä kykene toimimaan myöskin tässä aikataulussa ja näin nimenomaan aiomme tehdä. Tietysti tänä päivänä paljon riippuu siitä, mitä iltapäivällä tapahtuu, mutta itse asiassa tänä iltapäivällä meillä ei ole juurikaan vaikeita artikloja käsiteltävänä. Ja sitä syystä on tärkeää katsoa, mitä jäsenvaltioiden esittää edustajan välillä tapahtuu Koreperissä perjantaina. Ja mistä valtuuksista sitten nämä jäsenvaltioiden edustajat päättävät. Toivottavasti nyt sitten kaikki ovat saaneet riittävästi tietoa, kun on valaistu näitä tärkeitä neuvotteluita joissa kaikki neuvottelutiimin jäsenet ovat kovasti mukana. Näin ryhdymme äänestämään. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Minusta. Minullakin on poikkeuksellisesti se mukana Oui, tout le monde a sa carte, très bien. Alors, euh, nous allons No niin, sitten aloitamme äänestykset. Kohta 19. Neuvottelutulos neuvottelusta neuvoston kanssa. Julkisten työvoimapalvelujen tehostettu yhteistyö. Tämä on siis Euroopan parlamentin ja neuvoston välisten neuvotteluiden tulos, joka oli myönteinen. Neuvottelu saatiin päätökseen 29. tammikuuta ja se sitten vahvistettiin Koreperissä 7. helmikuuta. Neuvottelutiimiämme loistavasti johti Frederik Darden. Sitten äänestämme. Äänestys alkaa. kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää ääntä. Eli yhteinen kanta on hyväksytty. Ja onnittelut esittelijälle ja koko neuvottelutiimille. Kohta 20. Äänestämme lausunnosta, jonka olemme laatineet budjettivaliokunnalle, eli Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto, hakemus koskien Comunidad Valenciana Textiles Espanjassa – Tämä on nyt tämä vanha tapa, eli tässä noudatetaan vielä vanhaa järjestelmää ja vanhoja sääntöjä. Eli äänet puolesta. Ei kun hetkinen sähköisesti sittenkin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjiä ääniä, Eli me toimitamme tämän lausunnon sitten budjettivaliokuntaan. Ja kuten sovittu seuraavaksi, kohta 22. Chavaurin mietintö, kasvua ja työllisyyttä käsittelevä kolmikantainen sosiaalihuppokokous. Ennen äänestyksiä pyydän anteeksi, koska eilen en ollut keskustelemassa kompromissitarkistuksista, mutta haluaisin kuitenkin tehdä kolme huomiota. Tämän väliaikaisraportti, eli ei vielä lopullinen teksti. Me olemme artikla 81 menettelyssä, jossa parlamentti antaa hyväksyntänsä Eli me neuvottelemme neuvoston kanssa ja sitten parlamentti puoltaa tai vastustaa esitystä. Tämän halusin teille muistuttaa. Ja toinen asia vielä hyväksyntämenettelyssä. En tiedä, tuliko tämä esille valiokunnassa. Koordinaattorien kokouksessa tästä puhuttiin, mutta ehkä ei valiokunnassa, eli meidän täytyy nyt hiukan selittää tätä äänestystä. Virallisesti emme ole saaneet neuvoston ehdotuksia, koska neuvoston pitää kuulla jäsenvaltioiden kannat ensin. Jäsenvaltioilla on määräaika, joiden aikana ne voivat kuulla kansallisia parlamenttejaan, ja kaksi maata, yhdistynyt kuningaskunta ja Saksa, eivät vielä ole noudattaneet tätä neljän viikon aikarajaa. No on se vähän enemmän kuin neljä viikkoa, mutta he eivät kuitenkaan ole vastanneet. Eli neuvosto vielä ei pysty toimittamaan virallisesti kantansa. Eli joka tapauksessa tällä lainsäädäntökaudella emme voi aloittaa neuvotteluita ja saada aikaan sitten lopullista mietintöä. Se tarkoittaa, että kun ensimmäisen kerran tarkastelimme Örin mietintöä, niin se, mitä saimme kuulla esimerkiksi komissiosta, on osoittautunut vääräksi. Tämän menettelyn tavoitteenahan oli se, että virallisesti neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy voi olla mukana kolmikantaisessa huippukokouksessa, joka pidetään 20. maaliskuuta ennen kevään huippukokousta. Ja Tällä tavalla tämä ei ole mahdollista enää tällä lainsäädäntökaudella. Koska pitää kuulla kansallisia parlamentteja, siihen menee aikaa. Ja sitten, kun päätöstä on muutettu, niin se ei astu voimaan ennen huippukokousta, joka pidetään tänä keväänä. Ja tämä piti nyt selventää vielä tässä kohtaa. Ja lopuksi vielä olen aika pettynyt. No. Ja no, olen tyytyväinen ja pettynyt kompromissiin B. Olen tyytyväinen, koska olen nähnyt, että seuraajani saa uuden tehtävän, joka on hänelle varmasti kunnia. Eli hän sitten edustaa parlamenttia näissä kolme kantaneuvotteluissa. Mutta meidän pitää olla kunnianhimoisia kompromisseissa, mutta nämä kompromissit eivät kyllä ole niin hyviä kuin olisimme voineet odottaa. Miksi parlamentti ei aina olisi tarkkailijana näissä kolmitahoisissa huippukokouksissa? Tästähän näkyy, että parlamentti kutsutaan aina tarpeen mukaan riippuen esityslistasta – Eli minä ehdottaisin kyllä, jos teille sopii, että loppuäänestyksessä, eihän tätä nyt voida enää tällä kaudella hoitaa loppuun, mutta voisimme täysistunnossa antaa neuvotteluvaltuudet ja katsoa, katsovatko kaikki, että tässä on nyt oikea tasapaino tässä tekstissä. En tiedä, haluaako esittelijä vielä käyttää puheenvuoron. Mutta nyt sitten äänestämme tästä tekstistä. Ja ensimmäiseksi kompromissi A neljältä ryhmältä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi B kahdelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus kaksi puolesta. Eikö hetkinen, Siis tarkistus kaksi. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 11. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus kolme, siihen liittyy suullinen tarkistus, ja, jonka kautta lisätään sanat an equally based on the equal partnership. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa 13. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter le vote est clos päättyy. 17 puolesta 14 vastaan, neljä tyhjää. Hylätty. Ei kun siis hyväksytty. Tarkistus 4. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku? Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä tarkistus 5. Äänestys alkaa. ovat kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. puolesta, 16 vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme koko väliraportista sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta 3 vastaan hyväksytty. Sitten neuvottelujen aloittaminen, eli aloittammeko neuvottelut tältä pohjalta, nyt kun neuvosto ei vielä ole valmis, ja ehdottaisi, että pyydämme täysistunnolta valtuutusta tässä asiassa, koska uskon, että me voimme jatkaa keskusteluita, jotta saamme parhaan mahdollisen tuloksen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta 15 vastaan, yksi tyhjä ääni. Eli ehdotuksen ei mennyt läpi. Siis piti saada 26 ääntä vähintään. Eli me menemme sitten täysistuntoon ja pyydämme neuvotteluvaltuuksia tässä asiassa. Nous en venons au euh, vote Seuraavaksi kohta 23. Yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen edistämiseksi annetun neuvoston asetuksen muuttaminen. Kyse on siis kabotaasista. Eli tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 18 vastaan. Ei tyhjiä ääniä. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä, mutta se taidettiin kyllä hylätä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys 17 puolesta 18 vastaan, yksi tyhjä ääni hylätty. Sitten seuraava sivu. efficacité est limitée aujourd'hui. En ole tällään ihan mahdollisimman tehokas, mutta seuraavaksi tarkistus 14. Se... Siis nyt ei, tänään ei mikään suju. Siis seitsemän hylättiin, eli nyt äänestämme tarkistuksesta 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 16 ei äänestetä, eli sitten johdatosan kappaleet. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yksi. Tässä on kielellinen korjaus ilmeisesti. Eli tarkistus yksi, siihen liittyy, ai sitten, no niin, äänet puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus Eli sitten koko lausunto puolesta. Niin tehdäänkin tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Äänestys päättyy. 34 puolesta kolme vastaan, ei tyhjiä ääniä. Eli lausunto on hyväksytty. Seuraavaksi vastuuvapaudet. Ensin Euroopan komissio, yleinen talousarvio, tarkistus 1, pu- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi A neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi ja kolme siis raukeavat, eli äänestämme koko lausunnosta sähköisesti äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet? neljä puolesta, kolme vastaan, ei tyhjiä, eli hyväksytty. No, öö. Ja näin päästään kohtaan 25. Mietintö. Vastuuvapauden myöntämisestä erillisvirastoille tarkistus 1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 Harkinilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten suullinen tarkistus viisi 5 valittaa, että ennen kuin se hyväksyy muodollisen hyväksyn, hallintoneuvoston täytyy tiedottaa parlamentille sen aikomuksista pidentä pääjohtajan toimikautta, kuten artiklassa 10 asetuksessa EY 3039-2008 sanotaan ja muistuttaa, että menettely on riippumaton henkilön pätevyydestä, joka on valittu pääjohtajasti ja vaatii, että sääntöä noudatetaan täysin, niin kuin asetuksessa todetaan. Näin äänestetään tästä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Äänestys on päättynyt. 37 puolesta. Yksi vastaan. Toivottavasti Euroopan komissiolle menee parlamentin viesti perille. Nyt äänestetään koko lausunnosta. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 32 puolesta. Ei yhtään tyhjää. Ja sitten seuraavaksi Euroopan elin... Euroopan työterveys- ja työturvallisuusneuvosto. C'est dans le vote est ouvert. Äänestys on alkanut. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys on päättynyt. 33 puolesta. Kummastaan hyväksytty. Ja nyt sinne kohta 27. Euroopan elin- ja työolojen työ. Kappale yksi, siinä neljä tarkistusta. Niistä äänestää yhdessä. Nämä ovat siis sama tarkistus, joka koskee neljä kappaletta. Tavoitteena on siis harmonisointi tässä Eurofund, Eurofound säätiössä. Kuten Prieto puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten Harkinilta ensimmäinen puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 3, 5, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nelonen, kuusi tärkeää äh, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. kahdeksan. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter, le vote est clos. Onko äänestys Oletteko Äänestys on päättynyt 21 puolesta 15 vastaanta. Yhtääntyjä hyväksytty ja sitä äänestetään koko lausunnosta. Sähköisesti äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 33 puolta ääntä, kolme vasta ääntä, ei tyhjiä. Hyväksytty. Ja viimeinen vastuuvapausäänestys. Kohta 28. Euroopan koulutussäätiö. Harkinin tarkistus 1 hyväksytty, sitten tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin äänestetään koko tarkistuksesta. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Sauf non. Ah pardon, pardon. Ça vous intéresse peut-être? Ai, tämä ehkä kiinnostaa teitä tietää, että Tämä lopputulos oli 31 puolesta 4 vastaan. Eikä yhtään tyhjääntä. Ja sitten palaamme siihen, mitä me suuntaamme budjettivaliokunnalle. Kyse on siitä, mitä on voitu oppia neuvotteluista, monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014-2020. Ja sitten mitä tämän jälkeen? Tarkistus 1 Jean Lambertilta puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 2. Kompromissi A3 tarjota puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 5. Esittäjältä puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 6. Lambertilta puolesta. Vastaan tyhjää. Ei näytä menemään mitenkään hirveän hyvin, mutta tarkistetaan. Siis tarkistus 6. Äänestys on alkanut. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 19 pour. 11 puolesta, 14 vastaan, tämä ei tyhjiä. Eli hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan Kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 11. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi B. Kommentoryhmältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Voidaanko äänestää yhdessä kaikista näistä muista tarkistuksista 16-30? Missä kohdassa haluatte sitten pysähtyä? No niin, sinä sanon nyt vain tarkistusten numerot. Ja kaikki on tässä puheenjohtajana tekemiä tarkistuksia. 16 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 6, 17 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjä, puolesta vastaan, hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 20, 19 tarkistetaan, puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty. Mihin minä tiedän, että se on hyväksytty? 19 puolesta. 13 mm, vastaan. Ei yhtään tyhjääntä. Thomas Mann tukee minua aivan erinomaisesti yleensä. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Haluatteko edustajan tarkistaa? Tarkistetaan 22. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Puoli, 13 puolesta 16 vastaan hylätty. Nyt on tarkistettu 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 27 puolesta vastaan hyväksytty. Liberaalit äänestävät meidän kanssamme. 28 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten koko teksti sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 29 puolesta neljä vastaan. Yksi tyhjää, niin Ja yksi näistä tarkistuksista, jonka sitten koskee nimenomaan parlamentin neuvottelukykyä. Ja näin sitten äänet, ryhdytään äänestämään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 ja Troikan roolista siis näissä kysymyksissä esittelijänä Serkas edustaja Estrella haluaisi esittää työjärjestyspuheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pyytää teiltä seuraavaa. Minä olen valmis vetämään pois tarkistukseni 106, 116, 170, 185, 241 ja 243. Nämä siis vedän pois. Kiitos. Merci beaucoup, Regina Bastos. Kiitoksia, edustaja Bastos. Kiitos, puheenjohtaja. Minulla on vastaava viesti. Minäkin vetäisin pois 109 tarkistuksen, 129 ja 181. Nämä kolme. Kiitos. Ja Onko muita? Ei. Kaikki muu jää. No nyt äänestämme näistä muista kaikista tarkistuksista. Kompromissi D. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi E. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi F. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 45 on vedetty pois. Kompromissi Z. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan kompromissi G. Euh, tout le monde a pu voter. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Kaksikymmentäviisi puolesta, kahdeksan vastaan. Ei tyhjän ja hyväksytty. 50 vedetty pois. 51 kuuluu myös tämän puutteisiin, eli nyt joudutaan sitten kompromissi H puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 vedetty pois. 70. Seuraavana puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 raukeaa. Ja näin sitten kompromissi Z, sanoo puheenjohtaja, vaan S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi FF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onko tässä ongelma hyvä esittelijä? Tout va bien. Alors, merci de votre vigilance. Après le paragraphe 5. No sitten seuraavana. 90. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi T. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi M. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Näin päästään kompromissi N. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sata kuusi on vedetty pois, joten kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin päästään 112. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 vedetty pois. Kompromissi U. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi Q. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 128 Niin, korjaa puheenjohtaja 127 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 129 yritetty pois. 131 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 131. Vote ouvert. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 21 puolesta. 15 vastaan. Ei tyhjää ja hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 133 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappaleen yhdeksän jälkeen kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sataneljäkymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 raukeaa. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Health for Everyone kohtaan asti puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Niin tarkistetaan ensimmäinen osa uudelleen. Le vote est ouvert, tout le monde a Äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt. 20 puolesta, 16 vastaan. Hyväksytty. Toinen osa. Vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 157 esittelijät puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sataviisikymmentäyhdeksän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta ilma alaviitettä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty puolesta vastaan hyvä, hylätty 16 kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 164 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 165. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 167. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 168 vedetty pois. 18. Hetkinen, ei sekään. 176. Siinä on suullinen tarkistus. Vastustaako joku tuota? Ei. Näin äänestetään 176. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 176. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 18 puolesta, 18 vastaan, kaksi tyhjää. Sata puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 181 puolesta. Ai, anteeksi, anteeksi. Se on vedetty pois. 180 Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Satakahdeksankymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 seitsemän vedetty pois. Sitten 182 osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei, ei. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 17 puolesta 19 vastaan. Ei tyhjiä. Olette oikeassa. Hylätty. Kompromissi AA. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 187, niin siitä piti äänestää puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 193 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi CC. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolme tarkistusta. Äänestän niistä yhdessä. Puolesta 195, 196, 197. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi BB puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjä hylätty. neljätoista puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. Ai ei. Silmäni valehtivat. Äänestys on päättynyt 30 puolesta. Seitsemän vaan vastaan. 215 jää pois. Kaksisataakuusitoista puolesta, puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi DD puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi EE e. puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Après le paragraphe 24, amendement 225. 227 puolesta vastaan tyhjä. hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 233 anteeksi. Puolesta vastaan tyhjä. hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistetaan. 235. Tout le monde a pu voter le on päättynyt 29 puolesta 4 vastaan. Kompromissi GG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 237 että puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 239 se katsoi tuo kompromissi myöskin. 240 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 241. Ai niin, se oli vedetty pois. 242 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää. 244 puolesta vastaan hylätty. Franchement, on va vérifier à l'oral parce que Je vous jure... Euh, tarkistetaan nyt. Jos te näkisitte täältä minun paikaltani, niin... No tarkistetaan. Mais moi, je suis slow motion aujourd'hui, mais... Minä olen tänään ihan hitaalla vaihteella, mutta kyllä täällä on muitakin. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 29 puolesta. 7 vastaan. Ei tyhjääntä. No niin, näin. Tämä on hyväksytty suurella enemmistöllä. Näin sitten. Näihin jonotusakapaisiin 1-33 äänestä yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten päästään tarkistuksen 10 Ai, anteeksi. Ei, ei, ei, ei. Non, après le visa 1, l'amendement 1A. Non, après le visa 1, l'amendement 1 de Marie Cornelis. Tarkistus 1 siis. Puolesta vastaan tyhjä. on hyväksytty taas hyvin.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 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 4 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Ja nyt kyllä sanon sen, että 7, 8, 6, 5 ja 9, ne raukeavat. No, sopiko kaikille? Mahtavaa! Ja sitten, nyt sitten tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 11, 12, 13 raukeavat. Sopiiko kaikille? Hyvää. Ja sitten tarkistus 14. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Sopiiko kaikille? Kaikki ovat samaa mieltä. 15. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaikille sopii. Hienoa. 16. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta No tarkistetaan siis. Tarkistetaan 19. Mikä ei ole varmaa. Anistus on päättynyt. 21 puolesta. 14 vasta. Hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta vastaa tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 samalta esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko mietintöä. Troikan toiminnasta. Äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 27 pour, 7. 27 puolesta, 7 vastaan, 2 tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijälle. dont manifestement on peut dire qu'il n'a pas perdu la main. Niin voidaan sanoa, että hänellä on edelleen touchi kohdallaan. Eli äänestykset on nyt hoidettu.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 Chers collègues, euh, nous allons pouvoir reprendre nos travaux. Voimme jatkaa kokousta, koska esittelijämme on tullut paikalle. Mutta yksi huonejoutonen. Meidän täytyy sen jälkeen taas pitää tauko ihan siitä syystä, että meillähän piti olla äänestyksiä paljon pidempään. tämän serkasin Serkasen syytä. Jälleen kerran hän on neuvotellut tehokkaasti. Meidän piti äänestää yksi kerrallaan 244 tarkistuksesta, mutta hän on neuvotellut kompromisseja ja kaikki sujuikin paljon nopeammin. Ja tästä syystä tämän keskustelun jälkeen, kohdan 16 jälkeen on uusi tauko, koska meidän pitää sitten odottaa vieraitamme, mutta puhun siitä sitten enemmän. Kohta 16. Keskustelua tekstistä, josta ei ole pitkään puhuttu. Se on kuitenkin hyvin keskeinen asia, koska kyse on siitä, miten kolmansien maiden asukkaat voivat toimia, kun heitä siirretään yrityksen sisäisillä toimilla. Tästä tekstistä on sovittu kansalaisvapauksien valiokunnan kanssa ja meillä on nyt annettu neuvotteluvaltuutus 5. joulukuuta 2011. Eli nyt kyseessä on siis jo aika vanha asia. Ilmeisesti tilanne on kehittynyt ja käsittääkseni tämä asia on vähän uinunut ja odottelimme neuvoston neuvotteluiden päättymistä lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä, ja siksi tämä nyt on kestänyt näin pitkään. Mutta nyt tilanne on jälleen käynnistynyt ja annan puheenvuoron esittelijälle Jaakon Saarelle ja hän voi nyt kertoa, missä mennään. Ja hän voi kertoa, miten eilinen kolmikantaneuvottelu sujui. Ja neuvottelutiimihän meidän puoleltamme käsittää EPPstä Sari Essayahin, liberaaleista Nadja Hirschin, vihreistä Elisabeth Schröterin, Guesta Thomas Händel, EKRstä Roger Albert. Esittelijä, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. So, thank you, Chair. As you said uh, yesterday, our final... No niin, kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kuten totesitte, niin meillä oli viimeinen kolmikantaneuvottelu eilen. Myös muut varjostajat ovat työskennelleet kovasti, että saataisiin kompromissineuvoston kanssa. Neuvosto kyllä niin rakentavasti ei toiminut. Komissio suhtautui myöhenteisemmin kompromissin etsimisen Alkuperäinen kantamme oli se, että näille siirtotyöntekijöille annettaisiin sama kohtelu kuin muille työntekijöille ja että ottaisiin huomioon lähetettyjen työntekijän direktiivi. Tämä mandaatti oli erittäin vahva ja sitä on ryhmien enemmistö tässä valiokunnassa tukenut. Se selvittää myös sitä, että tuon periaatteen hyväksyminen, jonka olemme aiemmin hyväksyneet, nimenomaan edustaa kaikkein suurinta avoimuutta. Ja korostan kuitenkin sanaa kuitenkin. Olemme pyytäneet neuvostoa palaamaan alkuperäiseen ehdotukseen, joka varmisti sen, että ainakin samanveroinen kohtelu palkkakohtelussa on olemassa artiklassa 14 ja muissa työehdoissa, jotka sisältyvät terveyteen, työaikaan ja työturvallisuuteen. Neuvosto kuitenkin tarjoaa meille vain samanveroista kohtelua palkkakysymyksessä artiklassa 5, joka liittyy vain näihin pääsykriteereihin, maahanpääsykriteereihin. Erona on se, että Työntekijä ei voi näin vaatia oikeuksiaan oikeudessa, vaan voi vain luottaa jäsenvaltioiden hallinnollisiin tarkistuksiin, mutta hänellä ei ole täysiä oikeuksia. Meidän täytyy jatkuvasti muistaa, että kaikki erittäin pätevät työntekijät eivät koskaan ole näitä matala palkkaisia työntekijöitä. Erona on se, että maanpääsykriteereissä, kuten totesin, hän ei voi vaatia oikeuksiaan oikeudessa. Neuvosto tarjoaa myös uutta sanamuotoa johdantosan kappaleeseen 11, mutta se on aika symbolista. Uskon, että tämä ratkaisu vain on sekavampi kuin eikä tuo juurikaan selvyyttä tähän tilanteeseen ja pelkäänpä, että koko asia on ylipäätään sekavampi. Se ei ole hyvä kompromissi ja neuvosto ei pyri ollenkaan löytämään kompromissia. Nyt pyydän valiokuntaa sanomaan minulle, antaako se minulle valtuudet esittelijänä ja minkä viestin haluamme välittää puheenjohtajan valtiolle – Minusta meidän tulee valiokuntana päättää siitä, onko tämä hyvä pohja neuvotteluiden loppuun viemiseksi vai olemmeko sitä mieltä, että neuvoston täytyy vielä tehdä lisää töitä. Aika on kovin rajallisesti käytössä ja on olemassa vaara siitä, että koko asia lykätään vaalien jälkeen. Tärkeää tämä on, varsinkin koetaan huomioon, että puheenjohtajavaltio aikoo vielä tarkistaa neuvoston kanssa, saako tämä sopimus taakseen neuvoston tuen. Haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä tuesta näiden viime vaikeiden viikkojen aikana. Kiitoksia. Donc les négociations se suivent et ne se ressemblent pas euh, parce que sur euh, travers... Neuvottelut siis jatkuvat ja olemme menestyneet lähetettyjen työntekijöiden osalta. Ja, mutta tässä asiassa nyt asia on huon, huonolla tolalla. Se ei varmaan johdu parlamentin neuvottelutiimistä. Sitten Sarja sai, olkaa hyvä. Ja sitten kuka haluaa vielä puheenvuoron? Siis nyt vain katson, kuka haluaa puheenvuoron. Eli Sari Essaija, sitten Nadia Hirsch, Schröter, Serkas. Ja siinä kaikki. Essaija, ole hyvä. Thank you, Madam Chair. I Kiitos puheenjohtaja. Minä todella tuen rouva esittelijämme Liisa Jaakonsaaren sanoja. Neuvottelut ovat olleet hankalat ja viimeisten viikkojen työ on ollut kyllä aikamoista kädenvääntöä. Meillä on tässä jaettu toimivalta näissä hyvin tärkeissä kysymyksissä, jotka minun mielestäni kuitenkin ovat aivan ydinkysymyksiä tässä lainsäädäntö kysymyksessä. Haluan kiittää Liisaa hänen tekemästään erittäin hyvästä työstä ja myös muita varjoesittelijöitä. Me olemme todella yrittäneet tehdä kaikkemme. Mutta asiat ehkä alkoivat mennä koviksi siinä vaiheessa, kun tuohon artiklaan 5 otettiin tämä palkkio ja kun se ei kuulu meidän toimivaltaamme, vaan Liben toimivaltaan, vaikka kyse nyt onkin asiasta, joka todella nyt liittyy meidän valiokuntamme toimivaltaan, mutta tämä tekee nyt teknisesti asiat hankaliksi. Ja neuvosto ei ole liikahtanutkaan kannastaan ja siksi on nyt jouduttu tilanteeseen, jossa täytyy pohtia, että onko nyt tärkeämpää hoitaa tämä asia päätökseen vielä tällä lainsäädäntökaudella. Meillähän on nyt todella kova aikataulupaine. Vai yritetäänkö vielä löytää ratkaisuja, kompromissia, jotka saattaisivat olla parempia. Kummallista näissä neuvotteluissa on nyt ollut se, että puheenjohtaja valtio on äh, ehdottanut kompromisseja, jotka se sitten on vetänyt äh, takaisin ja ikään kuin ottanutkin äh, askeleita taaksepäin. Ja tämä on ollut aika hämmentävää. No eilen saimme artiklan 5 uuden ehdotetun sanamuodon ja tänä aamuna kuultiin sitten komissiolta sen huomiot Minun poliittiselta ryhmältäni olen tietenkin hakenut myös neuvoa, että mitä tulisi tehdä. No, tässä vaiheessa yritämme vielä jatkaa neuvotteluja. Tässä on muitakin kysymyksiä, eli kahdenväliset sopimukset sekä sosiaaliturva kysymykset, jotka kuuluvat tälle valiokunnalle ja jotka edelleen ovat ilmassa. Ja toteaisinkin näin lopuksi, että minun mielestäni on tärkeää saattaa tämä työ päätökseen. Mutta en tiedä, millä hinnalla, minkälaisen hinnan valiokunta me joutuu tästä maksamaan. Mutta jos täytyy nyt miettiä, että hylätäänkö tämä ehdotus kokonaan, niin niin pitkälle minä en menisi. Mutta niin kuin Liisa sanoi, niin me emme kyllä voi olla tyytyväisiä näihin sanamuotoihin – erityisesti johdantosan kappale 11. Siinä ei ole mitään ekstraa. Kiitos. Ähm, Nadja Hirsch. Nadja Hirsch. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Aivan ensin sydämelliset kiitokset esittelijällemme. Nämä neuvottelut ovat olleet hyvin vaikeat. Olen kuitenkin iloinen siitä, että EPP vielä ei lennä päätti jatkaa tätä työtä, tätä yhteistä työtä. Meidän mielestämme on hyvin tärkeää löytää kuitenkin lopputulos, neuvottelutulos neuvoston kanssa. Ja tämä kysymys nyt onkin se kaikkein tärkein tässä. Sataprosenttisen tyytyväisiä emme tule olemaan, mutta minun mielestäni olisi kyllä väärä merkki, jos nyt emme saattaisi näitä neuvotteluja päätökseen puolitoista vuotta, kaksi vuotta neuvottelut ovat jo jatkuneet, eli kyllä tässä nyt siltä näyttää, että ei tämä tämän paremmaksi tule. Taustalla on erilaisia arvioita, erilaisia kohtia, ja jos me nyt sanomme ja kun me sanomme, että haluamme selkeästi kolmansien maiden kansalaisille yritysten sisäisiin siirtoihin, antaa selkeän eurooppalaisen viestin, niin meille liberaaliryhmässä tämä on tärkeämpää ja haluamme välttämättä ja saattaa asian päätökseen. Tämä on tärkeämpää kuin ne yksi tai kaksi kohtaa, jotka nyt eivät ole aivan meidän mielemme mukaisia. Siksi me liberaalit vetoamme sen puolesta, että niin minä en usko, että tämä tulee tämän paremmaksi, että tätä saadaan tämän paremmaksi. Neuvoston kanssa on saatava aikaan yhteisymmärrys ja asia on saatettava päätökseen ja on näytettävä, että me eurooppalaiset olemme tässäkin kysymyksessä toimintakykyisiä ja että Euroopan parlamentti osoittaa, että koko tämä aihepiiri on niin tärkeä. Ähm, Elisabeth Schröter. Schröter. Kiitoksia No, minä istun nyt täällä, koska minunkin äh, ryhmäni täytyy arvioida näitä viimeisiä lopputulemia. Äh, Jeanhan on live-valiokunnassa ja tuntee tämän asian. Sitä kautta minä taas meidän valiokuntamme kautta. No, tässä täytyy nyt ehkä miettiä, että mitä varten tämä koko ehdotus on olemassa. Parantaako se tätä asiaa, parantaako se ihmisten todellisuutta. On tiettyjä ryhmiä, joiden on hyvin vaikea siirtyä maasta toiseen ja me halusimme vähentää tätä, näitä hankaluuksia. Mutta emme kuitenkaan halunneet näille ihmisille, että heidän oikeutensa heikkenevät, mutta juuri näin on tapahtunut. Nyt on juuri se tilanne, että jos meillä ei tätä direktiiviä olisi, niin oikeudet olisivat paremmat kuin tämän direktiivin hyväksymisen jälkeen ja siksi minä olenkin äärimmäisen kriittinen. Tässä viimeisimmässä ehdotuksessa saatiin pikkuinen parannus, mutta se kuitenkin hankaloittaa tilannetta ja luen tästä, että he saavat vain lähetettyjen työntekijöiden oikeudet, ja se on huomattavasti vähemmän kuin heidän oikeutensa tällä hetkellä, koska kyse on vapaan liikkuvuuden direktiivistä, eikä palvelujen vapaan liikkuvuuden kysymyksestä. Me tiedämme, että työntekijöiden, lähetettyjen työntekijöiden kysymys on hankala, koska siinä samalla itse asiassa hoidetaan palvelujen vapaata liikkuvuutta. Se on ihan eri asia, mutta toisessa kolmikantaneuvotteluissa on nähty, kuinka vaikeaa se on. Mutta nyt tähän hankalaan pataan lisätään vielä yksi ryhmä, nimittäin ryhmä, joka aivan selvästi kuuluu vapaan liikkuvuuden piiriin. Ja sitä varten tuo se direktiivi on aikoinaan hyväksytty ja nyt nämä asiat sotketaan toisiinsa ja oikeudellisesti tämä on äärimmäisen hankala rakennelma ja se tulee meille kyllä tulevaisuudessa tuomaan huomattavasti enemmän ongelmia kuin mitä se tuo hyötyä. Ja nämä ihmiset, joita tämä nyt koskee, eivät ne niitä köyhistä köyhimpiä ole, eihän sen, sitä nyt kukaan väitäkään, mutta miksi me nyt hyväksymme direktiivin, joka hankaloittaa ihmisten, joita asia koskee, tilais, tilannetta. Mitä, mitä hyötyä tästä on? Mitä tämä, tämä mm, tuo muassa, Mitä hyvää? Hmm. Eli on aivan ilmeistä, mitkä oikeudet näillä lähetetyillä työntekijöillä on nyt. Ne perustuvat vapaaseen liikkuvuuteen, työntekijöiden äh, yhtäläisiin oikeuksiin. Ja siksi me olemme nyt kyllä hyvin, hyvin kriittisiä. Emme me nyt ole vielä täysin lyöneet kantaamme lukkoon, mutta me emme kyllä näe, että tämä viimeinenkään neuvoston muoto toisi mitään myönteistä lisäarvoa. Sitten on vielä tämä julistus näistä kahdenvälisistä sopimuksista, niitäkin on olemassa. Espanjan ja Meksikon välinen vaikkapa. Heillähän on kahdenvälisiä, kahdenvälinen sopimus, jossa tietyt asiat on hoidettu. Ja nyt sitten nämäkin tullaan tarkastelemaan direktiivin pohjalta. Eli paremmat, toimivammat säännöt tarkastetaan tämän direktiivin kautta ja katsotaan, että ovatko ne ehkä liian hyviä ollakseen totta tai liian, liian hyviä. Ikään kuin tämä nyt olisi se, se pointti, ja sehän nyt on aivan absurdia, että komissio menee sitten katsomaan, että ei, ei, tämä on liian hyvä, kun kyse nyt on esimerkiksi sosiaali- tai sosiaaliturva tai eläke kysymyksistä Espanjan ja Meksikon välillä. Siis tämähän tässä nyt taustalla on näiden kahdenvälisten sääntöjen ja sääntelyjen pohjalla tällainen vaihto. Ja nyt tämä direktiivi sitten tekee asioista käsittämättömän monimutkaisia ja vielä heikentää työntekijöiden oikeuksia. Joten meidän mielestämme tämä komissionkaan julkilausuma ei riitä, koska juuri näissä ratkaisevissa kysymyksissä se tekee asiat äärimmäisen hankaliksi, heikentää ihmisten oikeuksia ja kyseenalaistaa kahdenväliset sopimukset. Eli ryhmänä me vielä tässä lähitunteina tulemme asiasta keskustelemaan, mutta epäilen, että voimme antaa hyväksyntämme tällaisen. Kiitos. Äh, <clears throat> Alejandro Serkas. Sitten Serkas. Sitten Clark. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ihan ihan lyhyesti ja toivon, että puhun nyt myös selkeästi. Aivan ensin lämpimät kiitokset Liisalle. Olet tehnyt aivan erinomaista työtä, ollut poikkeuksellisen joustava. Mutta tässä täytyy nyt kuitenkin katsoa että, tai tajuta, kuinka kummallinen tämä koko homma on ollut. Koskaan ennen ei ole nähty tällaista, että ensin äh, neuvosto ja, hylkää kaikki meidän ehdotuksemme, ihan kaikki, ja sitten se jopa vielä omaa kantansa lähtee pakittamaan taaksepäin. Ei, ei tässä voi enää puhua neuvotteluista. Tässä puhutaan siitä, että meille, meille pakko syötetään ehdotus, ja tätä ei poliittisesti voi hyväksyä, eikä myöskään juridisesti, koska juridisesti tässä ei ratkaista mitään ongelmia, vaan tässä vain lisätään ongelmia tulevaisuudessa. Esimerkiksi artiklan 14 poistaminen ja siirtäminen artiklaan 5 kyllä poljetaan meidän valiokuntamme sekä työntekijöiden oikeuksia. Heille ei jää mitään oikeuksia. Ja sitten yritykset voivat tehdä ihan mitä lystävät. Koska sitten kun artikla 5 astuu voimaan, niin tässä, tässä Liben, Libe voi käydä yksin nämä neuvottelut. Mutta meidän kantaamme ei ole otettu millään tavalla huomioon, ei millään tavalla. Tässä ollaan erittäin niin kaukana meidän alkuperäisestä kannastamme kuin vaan olla ja voi esimerkiksi yhtäläinen kohtelu ja niin edelleen. Ja me halusimme pyrittää, pyrkiä parantamaan lähetettyjen työntekijöiden tilannetta, mutta neuvosto ei anna meille yhtään mitään, ei muruakaan, ei yhtään mitään. Ja siksi emme me demarit voi tällaista hyväksyä. Tässä meille pakko syötetään ehdotus, joka ei ole juridisesti eikä poliittisesti mitenkään hyväksyttävä. Niin, ja meillä nyt sitten sanotaan, että tässä, tässä nyt sitten tulee direktiivi, joka tulee olemaan pitkään voimassa. Ja minä kyllä katson, että seuraavan parlamentin tulisi jatkaa näitä neuvotteluja, eikä tässä nyt eh, kiirehditä. Sanotaan viime hetkellä parlamentille, että Tämä riippuu nyt teistä. Teidän on pakko hyväksyä tämä, muuten ei tule direktiiviä. Minun mielestäni demariryhmä voi ainoastaan hyväksyä sellaisen tekstin, jossa yhtäläinen kohtelu toteutuu. Ja näin ei ole. Ei riitä, että se on jossain johdantoosan kappaleessa. Tämän täytyy olla artiklassa niin, että ihmiset saavat äh, heille kuuluvat oikeudet. Um. Derek Clark. Sitten Derek Clark. Thank you, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. En ole huolissani näistä yksityiskohdista ja lähetetyistä työntekijöistä ja niin edelleen, vaan olen huolissani tästä trendistä, joka on tänäänkin toistunut. Kolmansien maiden kansalaisilla ei olisi täysiä oikeuksia, kun he siirtyvät EUn alueelle. Ja tämä vähän heijastelee viime huhtikuuta saattava asiakirja, jossa oli todettu, että kun Bulgaria ja Romania liittyvät, niin heidän on ensisijaisesti saatava työpaikka, eikä joku, joka tulee EUn ulkopuolelta. Tämä ei ole mitenkään vihamielinen kommentti Romaniaa tai Bulgariaa vastaan millään tavalla. Haluaisin tietää, miksi EU oli vihamielinen kolmansien maiden kansalaisille EUn ulkopuolelta. Toisin kuin valtaosa EUsta, meillä on suuri kansanyhteisö, joka edustaa noin neljäs osaa maailman kansalaisista. Entiset siirtomaat, no ajat nyt ovat ohi, enkä nyt puhu siitä, oliko imperiumissa hyviä vai huonia puolia enemmän, mutta kaikki nämä maat poikkeuksetta vapaaehtoisesti liittyivät brittiläiseen kansanyhteisöön, jonka johdossa on Englannin kuningator. Ja me olimme aikaisemmin siirtomaherroja ja me olemme velkaa heille enemmän kunnian puolesta kuin millekään muulle osalle maailmaa. Ja kuitenkin nyt taas voidaan nähdä, että heitä syrjitään. Me olemme vain pieni maa, mutta yksi Euroopan tiheimmin asuttuja maita, varmaan Euroopan tiheimmin asuttu. Meidän täytyy rajoittaa ihmisten maarat, jotka tulevat mistä hyvänsä. Ja kuitenkin tämän tyyppisillä asetuksilla meidän on pakko ottaa eurooppalaisia kansalaisia, vaikka meillä on kunnia velka, kiitollisuusvelka ihmisille, jotka olivat aikaisemmin siirtomaavaltamme alaisia. Ja mielestäni tämä on väärin, täysin väärin yhdistyneen kuningaskunnan pitäisi pystyä valvomaan omia rajojaan ja päästää maahan, kenet se itse haluaa, eikä sitä pitäisi pakoittaa EU-sääntöjen kautta syrjimään ihmisiä kansanyhteisöstä, koska tästähän tässä on kyse, ja tästä puhuin viime huhtikuussa. Kukaan ei tähän vastannut, kun sanoin, että tämä on syrjintää joka on kielletty Lissabonin sopimuksessa, jonka jokainen EUn jäsenvaltio on allekirjoittanut, ja haluaisin tietää, miksi tällaisen syrjinnän sallitaan jatkuvan. Kiitos. Esittelijä saa vielä puheenvuoro, Tai onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Eli esittelijä vielä, olkaa hyvä. So thank you very much. I understand Kiitos. Ymmärsin viestin, parlamentin valiokunnan viestin, niin että meidän täytyy käynnistää uudelleen neuvottelut ja olla hyvin tiukkoja tämän valiokunnan mandaatin puitteissa ja pyrkiä takaamaan yhtäläinen kohtelu. Ja kovat ajat tässä tulee olemaan edessämme, mutta teemme parhaamme sen huomion vielä esittäisin, että meidän täytyy yrittää saada aikaan kompromissi, koska se on hyvin tärkeää parlamentille, ettei tätä tärkeää direktiiviä hylättäisi kokonaan tai lykättäisi hamaan tulevaisuuteen. Yritämme erityisesti neuvoston kanssa jatkaa neuvotteluja ja minäpä tästä heti ryhdynkin hommiin. Kiitos. Alors, je ne sais pas très bien si Monsieur Clark. En tiedä, tukeeko Clark teitä nyt täysin ilmeisesti kyllä. Toivottavasti meillä on myöskin teidän tukenne, kun kyse on lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä. Mutta tässä asiassa ymmärrän, että kaikki ryhmät tukevat esittelijää, jotta voidaan pitää kiinni tämän valiokunnan kannasta neuvotteluissa – jotka pidetään Libe-valiokunnan kanssa ja neuvoston kanssa tässä vaiheessa. Toivottavasti löydämme paremman kompromissin kuin sen, mikä tällä hetkellä on käsiteltävänä. Kiitoksia. No niin, tämä kohta esityslistalta on käsitelty. Ja muistuttaisin, että meidän täytyy nyt pitää pieni tauko, mutta muistuttaisin, että 11.30 käsittelemme tärkeää tutkimusta, joka on tilattu. Ja tarkoituksena on katsoa, millaista lisäarvoa on eurooppalaisessa ehdotuksessa, jonka olemme laatineet, ja katsomme, millä tavalla voitaisiin luoda Euroopan laajuinen työttömyysvakuutusjärjestelmä – Eli toivottavasti olette kaikki sitten paikalla, kun aloitamme tämän kohdan käsittelyn 11.30 ja pyydän anteeksi tulkielta, koska tiedän, että nämä työajat eivät aina ole miellyttäviä, kun on tällaisia taukoja, mutta tästä pitää valittaa sitten serkkasille.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

Chers collègues, je vous cherche. Hyvät kollegat. Kiitoksia teille, että Schreiter olet paikalla. Tällaiset tauot ovat aina vaarallisia, kuten tiedämme. Mutta tärkeää nyt tämän asian sisältö, jota käsitellään – koordinaattorikokouksessa kokouksessa tehtiin päätös 13. maaliskuuta viime vuonna. Ja päätimme tilata tutkimuksen taholta, joka käsittelee eurooppalaista lisäarvoa. Ja teetettiin siis tutkimus siitä, mikä on Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannukset euroalueen työttömyysvakuutusjärjestelmän puuttumisen tapauksessa. Meillä on täällä neljä asiantuntijaa, jotka esittävät kaksi tutkimusta, jotka on laadittu. Muistuttaisin vain, että tämä tutkimus on jatkoa aloitteille, jotka liittyvät pilottihankkeen rahoittamiseen – Ja nyt tällä hetkellä ilmeisesti tällainen aloite olisi voitu tehdä. Se on nyt sitten tehty ja se on erittäin tervetullut. Nyt elämme poliittisesti hetkeä, jolloin näistä asioista keskustellaan. Nyt puhutaan todellisesta talous- ja rahaliitosta. Eli kuten sovittu, kummallekin tutkimukselle on varattu 15 minuuttia aikaa. Ja ensin SEPSin teettämä tutkimus, eli eurooppalaisten poliittisten tutkimusten keskus. Ja sieltä paikalla ovat Miroslav Böblavi ja Ilaria Mazellin. Toivottavasti en nyt liian rumasti lausunut nimiänne. Ja teillä on 15 minuutin puheenvuoro, olkaa hyvä. Okay, yeah. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja tuosta esittelystänne. Voisin vielä lisätä, että tämä on ensimmäinen kerta, kun saan esiintyä Euroopan parlamentin valiokunnalle ja tämä on hyvin kiinnostava. Minä olen täällä SEPSin edustajana, mutta olen myös Slovakian parlamentin jäsen, joten kiinnostavaa nyt olla täällä tällä puolella tällä kertaa ja toivottavasti en aiheuta mitään pettymystä. Sitten aiheeseen. Minun on tässä nyt tarkoitus esitellä aika yksinkertaisen simulaation lopputuloksia – eli siitä, että mitä tästä työttömyysvakuutusjärjestelmän toteutumattomuudesta seuraa kustannusten tasolla. Katsotaanpa nyt ensin tällaisen EUIin mahdollisen Euroopan laajuisen työttömyysvakuutusjärjestelmän mahdollisuuksia. Se voisi makrotalouden pohjalta ainakin ratkaista tällaisen koordinaation puuttumisen. Kun ajatellaan Euroopan unionia, niin vaikka siinä tapauksessa, että tapahtuu tällainen finanssipoliittinen shokki kaikilla kansallisilla hallituksilla, on kannustin ää, torjua tätä shokkia oikeastaan ää, pienemmällä panoksella kuin mitä tarvittaisiin, jos kaikki toimivat rationaalisesti, niin shokin ei vastata tarpeellisen kovasti, mutta Euroopan tasolla näin voitaisiin tehdä. Kun katsotaan tätä kriisiä, rahoituskriisiä, monet kansalliset jäsenvaltiot ainakin kovimmin kärsineissä maissa käyttivät joutuivat sopeuttamaan talouksia, niin eurooppalainen mekanismi olisi voinut pehmentää tätä shokkia näissä maissa. Ja sitten tietenkin tällainen järjestelmä voisi lisätä työttömien vapaata liikkuvuutta liikkumista maasta toiseen. Ja sitten tietenkin tässä on myös poliittinen poliittisia syitä taustalla, mutta niistä poliitikkojen kannattaa sitten itsensä keskustella. Eli mm, kansalaisethan haluavat sosiaalista Eurooppaa ja eurooppalaista solidaarisuutta, mutta tämä on pikemminkin sitten tällainen ähm, poliittinen diskurssi eikä meidän diskurssimme. Tässä neljä mallia, kaksi perusmallia, joita äh, vertailimme. Ensinnäkin tällainen harmonisoitu eurooppalainen järjestelmä, jossa rahat, johon rahat kerätään kaikilta osallistuvilta jäsenvaltioilta. Ja näin sitten Euroopan järjestelmä äh, maksaa jäsenvaltioille tämän mallin pohjalta, kun ne tarvitsevat. Eli tässä siis osittain korvataan eurooppalaisella järjestelmällä kansallinen työttömyysvakuutusjärjestelmää niin, että kaikki Euroopan kansalaiset saisivat suojaa siirtymävaiheessa. Ja sitten toinen työttömyysvakuutus olisi luonteeltaan toisenlainen, kutsumme sitä tällaiseksi katastrofimalliksi. Se olisi luonteeltaan sellainen, joka maksaisi rahaa jäsenvaltioille oikeastaan ainoastaan siinä tapauksessa, että ne, niitä kohtaa tällainen kovempi isku, shokki kaikki, ja kohta palaan tämän määritelmään. Eli näin hallitukset saisivat rahoitusta voidakseen käyttää kansallisia järjestelmiä paremmin. Siksi tätä kutsutaan tällaiseksi katastrofitilannejärjestelmäksi. Kun ajatellaan nämä äh, perusmallia, niin nämä äh, järjestelmät äh, toimivat, niin kuin äsken kuvailin, mutta tämä johtaisi erilaisiin äm, tällaisen niin kutsutun tulonsiirtounionin siirtounionin pohjaan, eli että siirtoja tapahtuisi jäsenvaltiosta toiseen tulonsiirtoja, vaikka otettaisiin huomioon rakenteellinenkin työttömyys eikä yksinomaan näitä hetkellisiä tapahtumia. Joten olemme tässä luoneet myös sellaisen mallin, jonka, joka pyrkii pitkän aikavälin budjettineutraaliuteen. Tässä B-vaihtoehto pyrkii varmistamaan sen, että mikään maa ei joudu yhä suurempaan alijäämätilanteeseen tämän järjestelmän puitteissa, mutta että siirrot kuitenkin toimivat maille, kun ne niitä tarvitsevat. Me olemme tarkastelleet äh, kautta vuodesta 1999 vuoteen 2012, eli katsoimme hiukan ajassa taaksepäin, ja meillä oli todella siis tilastotietoja Euroopan unionista käytettävissämme, ja tietenkin tässä myös symbolinen vuosi, koska vuodelta vuonna 1999 hän emu äh, perustettiin, joten äh, tarkastelimme todella tätä kautta 99-2012 ja tarkastelimme tilannetta, että jos eurooppalainen työttömyysvakuutusjärjestelmä olisi ollut käytössä, mitä olisi tapahtunut. Emme tietenkään voineet ottaa huomioon tällaisia toissijaisia talouden ää, ulottuvuuksia. Se olisi tehnyt asiasta liian monimutkaisen, mutta emme usko, että nämä toissijaiset vaikutukset talouteen itse asiassa ovatkaan kovin merkittäviä, joten mallimme on varmaan ihan perusteltu. Kaksi vaihtoehtoa, kaksi ehdotusta. Ensin tällainen eurooppalainen harmonisoitu työttömyysvakuutusjärjestelmä. Halusimme nyt tiettyjä lukuja tähän pohjalle. Totesimme, että vaikkapa 75 prosenttia työntekijöistä, jotka ovat olleet työttöminä alle vuoden, katettaisiin tässä järjestelmässä. Me olemme toteuttaneet tämän tutkimuksen myös paperilla, sen te voitte saada. Tämä on itse asiassa korkeampi kattavuus kuin useimmissa EU-jäsenvaltioissa. Pelkiässä tämä on vieläkin korkeampi, mutta yleensä yli 25 prosenttia työttömistä ei saa katetta kansallisesta järjestelmästä. Ja tässä todella katettaisiin 40 prosenttia ei kokonaispalkasta, vaan työn kokonaiskustannuksista. Ja maillahan on tässä erilaisia laskupohjia myös mm, palkkojen laskemiseen, mutta näin me laskemme siis työn kokonaiskustannukset. Ja sitten keskimääräinen työttömyysturvan maksukausi olisi kuusi kuukautta. Kun me katsomme tätä tulopuolta, ehdotamme 0,5 prosentin verot tasoa. Ja meillä on aivan sama, maksavatko työntekijät vai työnantajat tämän maksun. Tätä emme tässä ottaneet huomioon. Ja tässä katastrofivakuutusmallissa ollaan itse asiassa ihan yhtä avokätisiä, mutta käynnistävä piste on täysin toinen, eli se, että jos maan työttömyysluvut ylittävät tietyn kynnysarvon, eli tällaisen niin kutsutun luonnollisen pitkäaikaisen työttömyystason yli kahdella prosentilla. Eli vain siinä tapauksessa, että työttömyys nousee yli kahdella prosentilla pitkäaikaista keskiarvosta tämä järjestelmä käynnistyisi. Ja se on muuten täysin samanlainen kuin tuo eurooppalainen harmonisoitu työttömyysvakuutusjärjestelmä, mutta sen tulopuoli lasketaan, lasketaan täysin toisin Ähm, sen äh, rahasto olisi huomattavasti pienempi ja jäsenvaltiot maksaisivat vain 0,1 prosenttia vuosittaisesta BKTstään siihen asti, että äh, rahasto saavuttaa 0,5 prosentin tason BKTstä ja tässä vaiheessa jäsenvaltioiden äh, maksuosuus keskeytyisi ja he joutuisivat käynnistämään maksut jälleen siinä vaiheessa, kun rahasto putoaisi alle puoleen prosenttiin BKTstä. Kun nyt katsotaan äh, vuosittaista äh, kulurakennetta, niin voidaan nähdä kahden järjestelmän äh, välinen ero. Tuo sininen ylempi käyrä osoittaa e, osoittautuu huomattavasti kalliimmaksi. Tämä on tämä harmonisoitu työttömyysvakuutusjärjestelmä. Se maksaa kaikille työttömille mm, työttömyysturvan 0,30 e, 0,40 prosenttia jopa huono, huonoina aikoina, mulla se säilyy tuolla 0,2 suunnilleen. Ja sitten kun katsotaan tuota niin kutsuttua katastrofimallia, niin hyvinä aikoina se on siellä nollan kieppeillä suunnilleen. Tai jäsenvaltioihin toimitetaan hyvin pieniä rahoitusosuuksia ongelma tilanteessa, mutta kun kriisi syntyy, tämä nousee huomattavasti tästä 0,1 ja nyt viittaan siis tähän Euroopan BKT-tasoon ja tässä tämä jää kuitenkin huomattavasti alemmas kuin tuon toisen mallin kustannus. Kun sitten katsotaan jälleen Euroopan tasoa tässä seuraavassa kuvassa, niin voimme nähdä, että tuo, tuossa katastrofi mallissa tuo kumulatiivinen taso on huomattavasti korkeammalla. Ei sen tarvitse sitä olla, mutta kun rahastoa on kerätty pahan päivän varalle, niin on parempi, että sitä on kerätty ennalta eikä vasta sitten niinä vaikeina aikoina. Harmonisoitu malli on huomattavasti vähemmän kumuloituva ja kun katsotaan näitä vuosittaisia taseita, niin voitte nähdä, että keskipitkällä aikavälillä nuo luvut ovat suunnilleen tasapainossa. Hyvin aikoina saadaan vähän ylijäämää ja huonoina aikoina syntyy sitten vähän kansallista alijäämää, mutta tämä ei kuitenkaan ole Euroopan tasolla muuta kuin hyvin lievästi vasta syklinen. Kansallisella tasolla tilanne on aivan toinen ja sen näyttääkin tuo seuraava kuvamme, kun katsotaan tuota vakauttamiskapasiteettia, eli se osuus PKT, joka on jäsenvaltioille toimitettu 14 vuoden mm, kauden aikana, eli niiden maksuosuudet miinus se, mitä ne ovat olisivat saaneet, niin tästä vertauksesta näette, että sellaiset maat, jotka ovat hyvin todellisissa ongelmissa, tuo katastrofi malli antaa huomattavasti enemmän esimerkiksi Espanjan tilanteessa jopa 4 prosenttia, mutta myös Baltian maissa lähemmäs 2 prosenttia, samoin tietyissä Etelä-Euroopan maissa, eli niissä maissa, joissa on jouduttu pahimpaan kriisiin ja työttömyys on pahiten noussut, tämä katastrofimalli voi antaa huomattavasti suurempaa apua. No, tässä ei ole kovin paljon aikaa, joten emme voi esittää näitä kaikkia esimerkkimaita, mutta jos nyt otetaan vaikkapa Latvia esimerkiksi, niin voitte nähdä, että tuo vuositase Latviassa molemmissa tapauksissa on suunnilleen tasapainossa. Ja sitten kriisin aikana, kun Latvian, Latvia kohtasi kova kriisi, niin on merkittävä romahdus, eli todella tämä vastasyklisyys toteutuu. Ja kun katsotaan tuota kumulatiivista tasetta, niin siinäkin on aikamoinen romahdus, mutta sitten elpyminen alkaa jälleen syistä, jotka kohta kerran. Espanja on toinen äh, kiinnostava tapaus. Meidän mallissamme Espanja olisi se maa, joka kriisiaikoina hyötyisi tai olisi hyötynyt kaikkein äh, parhaiten tästä mallista. Molemmissa versioissa Espanjaan iskee äh, kova kriisi ja alijäämä syntyy, aika merkittäväkin alijäämä tässä, näissä molemmissa malleissa. Tässä nyt on kaksi esimerkkimaata, mutta me voimme tietenkin toimittaa teille tiedot muistakin maista, eli ketkä ovat nettomaksajia ja ketkä nettosaajia. Kun katsotaan tätä järjestelmää, niin useimmat maat voidaan laittaa sellaiseen tilanteeseen, jossa ne eivät pitkällä aikavälillä ole maksajia eivätkä hyötyjiä, eli ovat siinä nollan kieppeillä, mutta joidenkin maiden kohdalla tämä on hankalaa. Esimerkiksi Itävalta ja Alankomaat olivat periaatteessa kaikissa meidän ehdottamissamme malleissa aina nettomaksajia, koska niihin ei ole iskenyt tällaisia kriisejä. Espanja taas on yleensä aina nettosaaja koska siihen nämä äh, kriisit ovat kovasti iskeneet. Tietenkään tätä ei tiedetä tulevaisuutta silmällä pitää. Voihan olla, että piakkoin äh, Itävaltaan mm, tulee äh, kova talouskriisi ja sitten se hyötyisikin entistä enemmän näistä rahastoista. Sitten kun katsotaan hiukan eteenpäin, että miten pysyvistä tulonsiirroista, miten niitä voidaan välttää, niin tuo meidän, meidän B-vaihtoehtomme osoittaa, että Rajoittamalla näitä pysyviä siirtoja hyvin yksinkertaisten mekanismien kautta voidaan toimia. Eli siinä vaiheessa, kun maalle syntyy kumuloitunut alijäämä vuosien mittaan, joka on jo enemmän kuin yhden prosentin BKT, eli maa on jatkuvasti ollut saajapuolella, maan täytyy alkaa maksaa järjestelmään enemmän, eli se saa edelleen, se on edelleen myös saantipuolella, mutta joutuu kuitenkin nostamaan maksuosuuttaan. Tätä itse asiassa tähän olemme saaneet ajatuksen Yhdysvaltain mallista, joka on tällainen, eli tämä on tällainen shokkia pehmentävä malli. Ja tietenkin poliitikot voivat päättää, miten toimia mallissa A. Me emme tällaista maksuosuuden lisäämistä ottaneet esiin mallissa B kyllä, ja poliitikot sitten päättävät, että kummasta pitävät enemmän. Sitten vielä ihan lyhyesti meidän päätelmämme. Me laskimme tämän oman mallimme pohjautuen EU-hun, emmekä euroalueeseen. Tietenkin mitä suurempi otanta on, sitä paremmat laskelmat ja luotettavammat laskelmat saadaan, mutta jos katsotaan euroalueen maita, Viro, Latvia, Liettua nyt, mukana, niin tämä euroalueen jäsenyyshän muuttuu, joten siksi pidimme parempana tarkastella koko Euroopan unionia, mutta tietenkin tämä järjestelmä näyttäisi hyvin vastaavalta, hyvin samalta, vaikka se olisi laskettu vain euroalueen numerotietojen pohjalta. Euroalueen ulkopuolella on kaksi merkittävää suurta taloutta, yhdistynyt kuningaskunta ja Puola. Puolan BKT on kuitenkin per capita pienempi ja siksipä Mm, Puolan osuus ähm, ei ole kovin merkittävä EUn PKTstä, mutta yhdistynyt kuningaskunta on tietenkin merkittävämpi PKTltään. Vaikka se olisi tässä mukana, niin lopputulos ei kuitenkaan suurestikaan heittäisi. No niin, useimmat maat eivät ole voineet äh, osal- päättää osallistumisestaan, joten tämä järjestelmä on sellainen, että joko sitten kaikki osallistuvat tai ei kukaan. Ja tässä oikeastaan tällainen vapaaehtoisuus ei toimisi. Me ehdotamme, että otetaan laskentaperusteeksi joko tämä pitkäaikaisen työttömyystason ja äkillisen tason merkittävä muutos tai sitten muut toimet, koska tässä pyritään todella laskemaan tilanne niin, että rakenteellinen työttömyys, joka tietyissä maissa, kuten Espanjassa, on huomattavasti korkeampi kuin toisissa, kuten vaikkapa Saksassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa, että tämä tekijä ei olisi tässä mukana. Ja toinen juttu on sitten talouden suhdanteiden huomioon ottaminen. Minä tässä jo selitinkin, että yritimme saada aikaan sellaisen tilanteen, että mikään maa ei pitkällä, pitkäaikaisesti voi olla nettosaajana tästä järjestelmästä. Ja kun nyt katsotaan Euroopan unionin tason tuloksia, onpa meillä tuo yhden prosentin katto tuolle kumulatiiviselle alijäämälle vai ei, niin ei tilanne muutu kovinkaan paljon. Espanja esimerkiksi tulisi tässä esiin. Eli kyse on pikemminkin poliittisesta päätöksestä, hyväksytäänkö tällainen talouden stabilisaattori vai ei. Ja sitten vielä tuo viimeinen johtopäätöksemme liittyy tähän tulopuoleen. Jos ajatellaan harmonisoitua työt, eurooppalaista työttömyysvakuutusjärjestelmää, ehdotamme, että se rahoitetaan äh, työtä verottamalla, niin kuin useimmat Euroopan unionin äh, äh, työttömyysturvajärjestelmät tällä hetkellä rahoitetaan. Siksi ehdotamme tätä 0,5 prosentin osuutta PKT. Ja kun ajatellaan tuota katastrofi vakuutusmallia, niin tässähän pikemminkin kyse on Euroopan unionin ja kansallisen valtion välisestä suhteesta ja siksi me ehdotamme kansallisen BKT ottamista lasku perustaksi. Mutta tämä nyt tietenkin on toisenlainen lähestymistapa kaiken kaikkiaan. Sitten vielä viimeinen huomio, jonka haluaisin esittää, on seuraava. Ja kysymyskin, jota olemme kysyneet, on tässä, että tulisiko sitten nämä äh, olla yhteiset eurooppalaiset standardit kansallisten äh, järjestelmien suhteen. Tässähän äh, Tämä on automaattisesti harmonisoitu järjestelmä. Kyllähän Euroopan unionilla täytyy olla säännöt, jos se rahastosta maksaa jäsenvaltioille niiden kansalaisille työttömyysvakuutusta, joten täytyy tässä nyt jonkinnäköistä harmonisointia olla, mutta harmonisoinnin tasosta voidaan päättää poliittisella tasolla. Näin tuo harmonisoitu järjestelmä, mutta katastrofijärjestelmässä oikeasti Taan tämä talouden vakauttaminen jää kansallisvaltion kontolle. Heille todetaan, että hyvä, teillä on ollut, teille on syntynyt shokki ja teidän täytyy nyt saada sitä varten apua, saatte apua voidaan joko sanoa, että jäsenvaltiot voivat nämä rahat käyttää haluamallaan tavalla, tai sitten voidaan hyvinkin tarkasti määritellä, miten rahat on käytettävä. Tämä on poliittinen valinta. Me ehdottaisimme ainakin näin varovasti niin, että tässä olisi tiettyä ehdollisuutta. Todettaisiin, että rahat täytyy käyttää työttömyysvakuutusjärjestelmään, jotta tällainen vastasyklinen vaikutus saadaan aikaan, mutta emme kuitenkaan haluaisi mennä liian pitkälle yksityiskohtiin. Taisin puhua tässä nyt jo hiukan liian pitkään, mutta vastaan mielelläni kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Kiitoksia paljon. Uh, Kiitoksia. Sitten toinen tutkimus saman tien tähän perään, ja sitten voimme käydä yhteiskeskustelua, koska varmasti kumpaankin tutkimukseen tulee kysymyksiä. Toinen tutkimus on tehty eurooppalaisessa taloustutkimuskeskuksessa Saksassa. Ja sitten Luvänin katolinen yliopisto on ollut siinä mukana. Eli teilläkin on nyt 15 minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and Kiitos puheenjohtaja ja haluan lämpimästi kiittää sitä, että meidät on kutsuttu tänne Euroopan parlamenttiin esittelemään tämä tutkimuksemme. Kyse on siis euroalueen työttömyysvakuutusjärjestelmästä. Ehkä ihan lyhyesti voisin aloittaa esittelemällä ihan olemassa olevaa todistusaineistoa siitä, miten nämä tällaiset kansalliset järjestelmät ovat toimineet ennen talouskriisin alkua vuonna 2007. Kyllä kannattaa pohtia, kun me haluamme nyt tietää, minkälaista lisäarvoa eurooppalainen työttömyysvakuutusjärjestelmä voi tuoda, niin ensin kannattaa varmaan katsoa, miten tehokkaasti kansalliset järjestelmät ovat toimineet. Tämän jälkeen lyhyesti esittelen mahdollisia euroalueen laajuisen työttömyysvakuutusjärjestelmän ominaisuuksia. Näihin Miro jo viittasikin. Ja sitten me olemme keskittyneet todella euroalueeseen koko EUn sijaan. Järjestelmämekanismit ovat kuitenkin täysin samat niin euroalueen kuin Euroopan unioninkin kohdalla. Sitten siirryn esitykseni pääkysymykseen, eli tällainen simulaatio ja tutkimus, jonka olemme toteuttaneet, ja sitten kerron sen avain löydöksistä. Ja me olemme todella käyttäneet tässä kotitalouksien mikrodata pohjalla, eli meillä oli tietoa niin maiden sisäisistä kuin sitten kautta euroalueenkin tilanteista. Ja tämä on ihan tärkeää nähdä, että minkälainen vakauttava vaikutus näillä järjestelmillä on, koska kotitaloudet kuitenkin käyttäytyvät tietyllä tavalla, kun tulo, tuloihin tulee vähennys ja niiden kulutuskäyttäytyminen sitten näkyy tietenkin. Aloittaisin nyt kansallisten työttömyysvakuutusjärjestelmien toiminnasta ennen kriisiä. Tässä olemme itse toteuttaneet aiemman tutkimuksen. Siinä simuloimme tällaisia työttömyyssokkeja, jotka ovat vertailukelpoisia kautta Euroopan unionin tai Euroopan euroalueen. Tässä olemme lisänneet noin 5 prosentilla työttömyyttä eri jäsenvaltioissa. Tämä on siis tällainen arvio, joka pohjautuu kuitenkin tietoihin, ennen kriisin alkua. Ja tässä voimmekin osoittaa niin kutsutun, mitä me kutsumme tällaiseksi tulo vakauttajaksi, joka osoittaa, että kuinka mm, paljon kansallinen järjestelmä pehmeyttää tätä, pehmeyttää tätä tapahtunutta shokkia, mm, miten shokkiin pystytään kansallisen työttömyysvakuutusjärjestelmän pohjalta reagoimaan. Pohjoismaissa vähintään 25 prosenttia shokista saadaan hoidettua työttömyysvakuutusjärjestelmässä, mutta taas sitten itäisessä ja eteläisessä unionissa tilanne on hiukan toinen. Siellä esimerkiksi työttömyysturvan ehdot saattavat olla, saattavat olla tiukemmat ja erot jäsenvaltioiden välillä ovat hyvinkin suuria ja siksi että voimme havaita, että tulo vakautusjärjestelmät eroavat aika paljon toisistaan. Ja kun nyt sitten katsotaan mahdollisia muutoksia, joita politiikassa on ollut kriisin aikoina, niin voi olla, että nämäkin maat, joissa suoja ei ollut samalla tasolla, ovat muuttaneet kriisin aikaan omia järjestelmiään. Tässä vaiheessa mm, kuitenkaan ei vielä ole todistusaineistoa siitä, että kansallisissa järjestelmissä suuria muutoksia olisi ollut kriisinkään aikana. Kun sitten katsotaan euroalueen laajuista työttömyysvakuutusjärjestelmää, puhun pu, tästä nyt lyhyesti, koska Miro tuossa jo esittelikin erilaisia vaihtoehtoja. Ja meidän löytämämme vaihtoehdot ovat hyvin samankaltaiset kuin äsken kuullut. Ensimmäinen vaikutus olisi, tai ensimmäinen mahdollisuus olisi tällainen osittain kansallisen työttömyysvakuutusjärjestelmän korvaava eurooppalainen järjestelmä, että Äh, tietyn äh, määräajan, vaikkapa 12 kuukauden ajan, voisi saada lisää turvaa Euroopan unionista ja sitten kansallinen järjestelmä maksaisi erotukseen etuuteen. Ja tässä on sitten edelleen tiettyä liikkumavaraa eri jäsenvaltioiden avokätisyyden välillä. Toinen vaihtoehto olisi tällainen äh, Yhdysvaltain malliin pohjautuva etuutta ehdottaa laajentava ohjelma, joka käynnistyisi siinä vaiheessa, kun työttömyyteen tulisi tällaisia merkittäviä muutoksia vaikkapa shokkien vuoksi. Tällainen järjestelmä täydentäisi kansallista järjestelmää tarjoamalla lisätukea joko siinä tapauksessa, että kansallinen tuki päättyy tai parantamalla kansallista järjestelmää. Ja kolmas vaihtoehto olisi järjestelmä, eurooppalainen järjestelmä, joka täysin korvaisi kansalliset järjestelmät. Se on tietenkin kaikkein pisimmälle menevä ehdotus, koska tässä kansalliset järjestelmät poistettaisiin tai poistuisivat kokonaan. Voisi mm, toimia niin, että valitsee tietyn yhden järjestelmän tai sitten jonkinnäköisen sekamallin. Nämä kolme järjestelmää vaikuttavat hyvin eri tavoin laajuudeltaan, samoin niihin liittyvä pysyvän tulonjaon tai tulonsiirron riski on toisenlainen ja ylipäätään niiden vaikutukset ovat hyvin erilaiset. En mene yksityiskohtiin, mutta ö, tässä kirjallisessa kertomuksessamme voitte löytää tästä huomattavasti enemmän. Sitten empiirinen lähestymistapamme. Me käytimme mikrodataa, niin kuin totesin. Meillä oli tämän käytössä Euromod-veroetuslaskuri ja käytämme tietoa vuodelta 2007, eli aiempi pienempi Euroopan unioni ja sitten 2008-2013 kausi. Ja Euromod-järjestelmän pohjalta todella näitä simulaatioita teimme, niin kuin Mirokin tuossa esitti, meidänkin analyysiä me voidaan tulkita siltä pohjalta, että entäpä jos tämä e-, euroalueen laajuinen järjestelmä olisi todella luotu vuonna 2007, mitä olisi sitten tapahtunut? Simuloitu järjestelmämme tarjoaa vakuutuksen tai tukijärjestelmä 50 prosentille aiemmasta tulotasosta. Ja tätä on kalibroitu neutralisoimalla kausi 2008-2013. Kun ajatellaan tätä vakautusta, niin kaikki eri järjestelmät ilman näitä mahdollisuuksia itse asiassa vakavissa talouskriiseissä toimisivatkin äh, vakautta häiritsemällä, koska ne maat, joihin kriisi ei iskenyt yhtä lujaa, joutuisivat epävakaasempaan mm, tilanteeseen, kun puhutaan esimerkiksi velkarahoituksesta. Mikrodata auttaa meitä löytämään ne työttömät, jotka pääsisivät mukaan tähän ehdotettuun työttömyysvakuutusjärjestelmään, eli kaikki työttömät, jotka aiemmin ovat olleet palkkatyössä, pääsisivät mukaan järjestelmään ja näin euroalueen järjestelmämme koko kaudelle euroalueen tasolla kattaisi noin 50 prosenttia, noin puolet työttömistä. Budjetti olisi noin 365 miljardia euroa kaudelle 2008-2013, eli Keskimääräinen vuosibudjetti olisi noin 61 miljardia euroa. Kun sitten katsotaan työttömyyslukujen kehitystä euroalueella, tässä, tähän olemme valinneet tietyt maat, Saksa sekä sitten ne maat, joihin kriisi iski koviten. Ja tästä voimme nähdä, että kun lähdetään jo vuodesta 2001 liikkeelle, niin tässä on erilaisia kausia. Vuonna 2005 Saksalla oli hieman korkeampi työttömy- keskimääräinen työttömyystaso kuin muualla euroalueella, kun se taas sitten Etelä-Euroopan maissa oli varsin alhainen. Ja tämä osoittaa, että tällainen perusmalli ei sinänsä johda automaattisesti pysyviin tulonsiirtoihin, siirtoihin, ei vaan se reagoi lyhyen aikavälin tapahtumiin, mutta sitten vuodesta 2007 alkaen erot ovatkin jo suuret. Saksan työttömyysluvut ovat laskeneet vuodesta 2007 vuoteen 2013 ja tänä aikanahan työttömyys kasvoi räjähdysmäisesti näissä muissa maissa jopa 27 prosenttia Espanjassa. Kun sitten katsotaan tätä seuraavaa kuvaa, sen perusviesti on se, että tällainen vain 12 ensimmäisen työttömyyskuukauden tukijärjestelmä mm, on hyvin riippuvainen tietenkin lyhyen aikavälin siirtymistä. Ja kun katsotaan tuota kattavuutta useimmissa euroalueen maissa, niin tässä olisi suhteellisen korkea kattavuus vuonna 2009, jolloin itse asiassa työttömyys hyppäsi varsin merkittävästi, mutta sitten näinä seuraavina vuosina pitkäaikaistyöttömien määrä tai osuus on lisääntynyt ja hehän eivät olisi tässä euroalueen yhteisessä työttömyysvakuutusjärjestelmässä mukana. Eli tämä perusjärjestelmä järjestelmää auttaa ihmisiä, kun he jäävät työttömiksi, mutta jossain vaiheessa tuki päättyy. Ja se nähdäänkin tässä esimerkiksi Espanjassa 67 prosenttia, 2008 se laski 52 prosenttia vuonna 2013 sama koskee Kreikkaa, kattavuus laski 53 prosentista 38 prosenttiin 2008-2013 välisenä aikana. Saksassa ja Luxemburgissa tilanne on toinen. Saksassa esimerkiksi siksi, että työttömyys on vähentynyt ja tilanne pysynyt varsin vakaana. Sama itse asiassa koskee myös Belgiaa. Entäpä sitten tuo nettomaksut jäsenvaltiotasolla? Ensinnäkin pari sanaa euroalueen netto maksujärjestelmästä. Meidän simuloitu järjestelmämme olisi ollut vuosina 2080 ja 11 ylijäämäinen ja 2009, 12 ja 13 alijäämäinen. Koko tänä simulaatioaikana se on euroalueen tasolla budjettineutraali tai neutraali, mutta Itävalta, Saksa ja Belgia, Alankomaat, olisivat olleet nettomaksajia ja Espanja, Ranska, Kreikka ja Portugali olisivat olleet merkittävimpiä saajia. Ja absoluuttisesti Saksa olisi ollut suurin maksaja, sen nettomaksu vuosittain olisi ollut jotain 7,4 ja 13 miljardin euron välillä. Sitten lopuksi, kuinka tällainen järjestelmä sitten olisi vakautta? tuottanut, minkälaista lisäarvoa järjestelmä olisi tuonut euroalueelle. Tuossa alussahan totesin, että jotkut jäsenvaltiot eivät voineet päästää kansallisia stabilisaattoreitaan toimintaan, koska ne menettivät asemansa lainan markkinoilla. Ja näin ollen tällainen järjestelmä voisi auttaa vakavissa talouskriiseissä tasoittamaan tilannetta. Kun ajatellaan työttömyysvakuutusjärjestelmää, se voi tarjota vakauttavan tilanteen niin sen suhteen, että maksuosuus on pienempi kuin sitten saama puolenkin suhteen, erityisesti niissä maissa, joihin tämä kriisi on kovimmin iskenyt. Ja voimme nähdä, että ensimmäinen merkittävä tulos, joka tässä näkyy, maat, jotka pahiten kärsisivät, mutta periaatteessa tällainen järjestelmä olisi vakauttanut tilanteen koko euroalueella. Ja tämä on tärkeä viesti. Se ei olisi mahdollista äh, sellaisessa järjestelmässä, joka ei voi saada velkarahoitusta, eli näissä vaikeuksissa olevissa kansallisissa järjestelmissä. Kun sitten katsotaan tätä vaakautusta, joka oli 50 prosenttia vuonna 2009 Kreikassa, Irlannissa ja Portugalissa, niin tämä olisi ajan mittaan pienentynyt, koska pitkäaikaistyöttömyys näissä maissa olisi lisääntynyt. Kreikka ja Espanja ovat ainoat maat, jotka olisivat vakautuneet koko tämän simulaatiokauden ajan, ja tämäkin osoittaa, että järjestelmää osuu maaliin, se vaikuttaa niin kuin halutaan, eli se vaikuttaa niiden maiden tilannetta parantain, joihin kriisi pahiten on iskenyt. Tiedän, että aika tässä alkaa olla jo kortilla, mutta lopuksi vielä toteaisin, että varsin alhaisellakin budjetilla, eli keskimäärin 61 miljardia euroa vuodessa 2008-2013, joka oli kuitenkin poikkeuksellinen kausi, niin tällä rahoituksella olisi saatu aikaan toimiva järjestelmä ja normaalioloissa budjetti olisi ollut tätä pienempikin, eikä tämä johda mihinkään automaattisiin pitkäaikaisiin tulon siirtoihin. Se pehmentää shokkeja. Tietenkin tässä on myös vaarana se, että maat saattaisivat joutua kiusaukseen jotenkin Äh, vaikkapa äh, äh, tukea palkkoja tai pyrkiä saman mukaan myös sellaisia työttömiä, jotka eivät oikeastaan tähän järjestelmän piiriin kuuluisi. Eli tällaisen hallinnollisen manipuloinnin vaara tietenkin on olemassa ja tulee ottaa huomioon. Kun katsotaan vaikkapa sitten sitä työttömyyskautta ja myös palkkatyökautta, jotka tässä ovat taustalla, niin mitä pidempiä nämä ovat, sitä suurempia mm, kustannuksia tällaisella hallinnollisella manipulaatiolla tietenkin olisi, mutta kaikkihan on aina vaihtokauppaa, eli samallahan mitä pidempiä nämä molemmat kaudet olisivat, sitä alhaisempi olisi tietenkin myös vakuutus. Miten sitten eurooppalainen järjestelmä tilannetta vakauttaisi? me näimme, että vuosina, vuonna 2009 äh, vakauttavan vaikutus olisi ollut hyvin äh, voimakas, mutta se olisi ollut tämän jälkeen huomattavasti maltillisempi. Ja niin kuin totesin, järjestelmään liittyy monia kysymyksiä liittyen sen suunnitteluun sekä hallintoon. Kiitos, hyvät naiset herrat. Merci beaucoup. Euh, euh. Kiitoksia teille kahdelle. Tämän on ryhmätyötä kummassakin tapauksessa ollut. Tässä tuli esille monia asioita, joita on alettu työstää. Meillähän oli kuuleminen tässä valiokunnassa vajaa vuosi sitten. Tässä toisessa tutkimuksessa todettiin, että makrotaloudelliset vaikutukset vaikuttavat vain ensimmäisenä vuonna, jos nyt oikein ymmärsin. Ja haluaisin nyt tarkistaa vielä tämän tästä ensimmäisestä tutkimuksesta. Oletteko samaa mieltä tämän toisen tutkimuksen löydösten kanssa? Tämä on kuitenkin tärkeä argumentti, kun puhutaan lisäarvosta. Ja toisessa tutkimuksessa Tässä ensimmäisessä kuviossa on kuvattu olemassa olemia järjestelmiä ja tapaa, jolla Euroopassa olisi jäsenvaltioissa kattavuus, mutta tilanne on vähän erilainen eri maissa. Kaikkia ehtoja ei ole harmonisoitu, eli millä ehdoilla saa työttömyyskorvausta esimerkiksi esimerkiksi Luxemburgin järjestelmä. Eiku hetkinen. Kyse on siis näistä korvauksista, joista on maksettu, ja tässä toisessa kuviossa on kuvattu kattavuutta. Eli meidän pitäisi pystyä vertaamaan Eli miksi kattavuus kasvaa verrattuna tämänhetkiseen järjestelmään. Sitten kun katsotaan näitä nettomaksuja, täytyy vielä vertailla näitä kahta tutkimusta, eli onko teillä sama arvio siitä, miten voidaan hyötyä järjestelmistä – Ehkä vielä katson. Niin Elisabeth Schröter saa vielä puheenvuoron. Oli hyvä. Ja, zunächst vielen Dank. Kiitoksia näille asiantuntijoille. Kiitoksia näistä tutkimuksista. Nehän ovat hyvin tärkeitä, koska nyt käydään paljon keskustelua, pitäisikö näin toimia vai ei. Ja on oletettu, että perussopimusta pitäisi jopa muuttaa, mikäli tällainen järjestelmä otetaan käyttöön. Ja kaksi kysymystä. kuinka pitkään EU pitäisi vielä odottaa, tai ei pitäisi ehkä odottaa ennen kuin tämä järjestelmä otetaan käyttöön. Nyt meillä on kriisi. Tätä järjestelmää ei enää voida käyttää, koska kestää aikansa ennen kuin tämmöinen järjestelmä pystytään saamaan käyttöön. Ja ehkä viiden, kuuden vuoden kuluttua, kun näitä asioita on käsitelty poliittisesti, niin ehkä tilanne on silloin parempi Onko teillä jonkinlaista aikataulua? Jos EU:ssa sanotaan ei, odotetaan vielä kymmenen vuotta, niin voisiko se olla sitten haitallista, kun ajatellaan muita suuria talouksia, joissa on tällaisia järjestelmiä? Se oli ensimmäinen kysymys ja sitten toinen. Käsitin, että ainakin ensimmäisessä esityksessä tämä perustyöttömyyskorvausjärjestelmä on ainoa järkevä järjestelmä, koska se toimii suhteellisen nopeasti ja se tasapainottaa tilannetta ripeästi eikä se ole niin kallis. Sitten haluaisin tietää, mikä on teidän arvionne? Kuinka paljon EU tarvitsee aikaa, kunnes tämä perustyöttömyyskorvausjärjestelmä saataisiin aikaan? ja kuinka kauan kestää, kunnes se todellakin toimii taloudellisesti. Kuinka kauan siihen menisi aikaa? Kiitos. Kiitoksia. No te voitte sitten jakaa nämä vastauspuheenvuorot, kuten haluatte. Ehkä nyt jotkut muut henkilöt haluavat käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. You, uh... Kiitoksia. Aloitan ja kollega sitten täydentää. Niin varmaankin voin jakaa nämä kysymykset kolmeen osaan. Ensimmäinen osa koski tehokkuutta pitkällä aikavälillä, lyhyellä aikavälillä. Periaatteessa kaikki nämä järjestelyt, joita tässä mm, valotimme toimivat myös pitkällä aikavälillä. Mitään suurta eroa niissä ei ole. Mutta kuitenkin on kaksi tekijää, jotka vaikuttavat tehokkuuteen pitkällä aikavälillä. Yksi on se, että ja nämä ovat siis suunniteltuja asioita, joita ne voidaan sitten poistaa. Yksi, joka rajoittaa myöhempää korvausta, on se, että jos on valtava työttömyys, niin siitä pitkällä aikavälillä syntyy enemmän pitkän, pitkäaikaistyöttömyyttä. Ja nämä järjestelmät eivät kata pitkäaikaistyöttömyyttä, koska maiden tilanteet on kovin, ovat kovin erilaiset. Mutta koska nämä pitkän aika, lyhyen aikavälin shokit joskus johtavat pitkäaikaistyöttömyyttä esimerkiksi Espanjassa 2008-2009. Niin nämä korvaukset alun perin toimivat hyvin, mutta sitten pitkällä aikavälillä eivät. Ja toiseksi sitten tämä pitkän aikavälin tasapainottava rooli. Jos mennään yli tämän kumuloivan alijäämän, niin saadaan saman määrä rahaa, mutta joudutaan maksamaan enemmän eurooppalaisen rahastoon ja nettohyöty tästä syystä on matalampi. No tietysti nyt sitten voidaan suunnitella sitä ja järjestellä sitä, minkä verran tätä käyttää. Tässä ovat vaihtoehdot yksi ja yksi. B. Jos katsotaan vaikka Espanjaa ja Baltian maita, niin myöhemmin tuet kasvavat, koska joudutaan maksamaan enemmän. Mutta Baltian maissa ongelmallista tämä ei ole niin, koska ne ovat taloudellisesti elpyneet nopeasti. Eli se ei ikään kuin tähän osuu hyvin, mutta koska Espanjan tilanne on paljon pidempi, tai Kreikassa, niin se joutuu silloin ryhtymään maksamaan enemmän kuin se on edelleenkin kriisitilanteessa itse. Eli tämä riippuu siis koko kriisin pituudesta. Järjestelmän koosta ottaisin sille kaksi näkökohtaa. Yksi on se, että meidän simulaatioiden välillä ero on se, että me tasapainotimme tämän 14 vuoteen 1999-2014. Meillä on sekä hyviä että huonoja aikoja siihen sisällytettynä kun taas tämä kollegani simulaatio koska käsittelee paljon enemmän näitä huonoja aikana, eli viimeisen kuuden vuoden ajan. Se vaatii siis paljon enemmän rahoitusta. Kaikki riippuu siitä, mitä pidätte normaalitilanteena. Jos ajattelette, että esimerkiksi 99-2012 on normaali, taas jos että pitkällä aikaa kestävät nämä huonot ajat, niin silloin sellainen järjestely maksaa huomattavasti enemmän. Kolmas kohta koskee ajoitusta, kustannuksia. Ajoituksen kohtaan sanoisin, että se voitaisiin jakaa kahteen kolmeen eri asiaan. Yksi niistä koskee sitä, miten nopeasti järjestely alkaa toimia. harmonisoidut järjestelmät hieman nopeammin, koska heti kun ihmiset ovat työttömiä enemmissä määrin, niin silloin EU-rahasto ryhtyy maksamaan kansalliselle hallitukselle enemmän. Mitään viivettä siis ei synny. Mutta katastrofivakuutustapauksessa viive riippuu siitä, minkä tyyppistä työllisyyslukua katsotaan. Jos katsotaan vuosittaiskeskiarvoa, niin silloin täytyy tietysti odotella, että se saadaan. Siihen menee vuosi. Jos halutaan katsoa vuosi neljänneksittäin näitä lukuja, niin silloin voidaan reagoida vuosi neljäs myöhemmin. Kysymys on siis siitä, mitkä luvut valitaan. Siitäkin huolimatta reaktio on aika nopea koska työttömyysluvut saadaan noin kahden kuukauden sisään ajanjakson loppumisesta. Sanoisin siis, että reaktionopeudessa molemmat järjestelmät toimivat muokka nopeasti. Ja täytäntöönpanon viive on suhteellisen pieni. Lisäksi haluaisin selvittää sitä, mikä meillä on erona tuohon Yhdysvaltain järjestelmään. Yhdysvaltain järjestelmä on suunniteltu niin, että se on kovin tasapainoinen kaikille jäsenvaltioille. Ja jos ollaan alijäämässä, niin hyvin nopeasti joudutaan maksamaan tuo raha. Eli se ei ole suhdanneen, suhdanneen vastainen. Mutta tämän tässä Yhdysvalloissa useimmiten otetaan käyttöön myös erityisjärjestelyitä. Sillä on tämä syklinen mekanismi perusneutraalimekanismin lisäksi. Me ajattelimme, että ei ole kovin todennäköistä, että Euroopan hallitukset sallisivat sen, että meillä on kriisi ja yhdessä kuukaudessa sitten komissio, parlamentti ja neuvosto kokoontuvat ja hyväksyvät tämän, joten pyrimme suunnittelemaan tämän järjestelmän toimivuuden automaattiseksi. Tietysti tätä voidaan muuttaa. Mutta se varmaan parhaiten sopii eurooppalaisen hallintomalliin. Se, miten nopeasti tällainen järjestely voidaan luoda, Tämä on lainsäädännön poliittinen kysymys hyvin pitkälti. Se voidaan täytäntöönpanna nopeasti, eihän se kovin monimutkainen ole. Se, mitä se kuitenkin vaatisi, olisi jonkun tasoista kansallisen transponoinnin tasoa harmonisoidun järjestelmän kohdalla. Eli jos lainsäädäntö hyväksytään, neuvosto ja parlamentti hyväksyvät ne, niin niin se voidaan hyvin nopeasti ensi vuonna ottaa käyttöön. Ei tässä mitään rajoitetta siihen ole. Haittapuolena katastrofijärjestelmässä on se, että itse järjestelmää täytyy rakentaa. Ei se mikään ehdoton ennakkoedellytys ole, mutta muussa tapauksessa saattaa joutua tilanteeseen, että se alkaa loppua, alkaa loppua. ja viimeinen kommenttinen. Hyvin pitkälti tietysti järjestelmän toimivuus riippuu siitä, minkä tyyppisiä shokkeja Eurooppaan syntyy seuraavan 50 vuoden ajan. Jos ajatellaan, että se toimii niin kuin vuosina 1999-2007, niin silloin tietysti kiireellisyys on aika matala, sillä ne maat, jotka olisivat huomattavasti hyötyneet tästä järjestelystä, rajoittuvan Baltian maihin lyhyeksi ajaksi Espanja joksikin aikaa mutta se ei ole niin tärkeää. Eli jos 2007-2012 se näytellään olevan aivan poikkeuksellinen ajanjakso, eikä se tule toistumaan, niin silloin kiireellisyys on matala. Jos ajatellaan, että tämä on se uusi normi, ja sama vakavuusaste shokit syntyvät muualla, niin silloin tästä kirjoitus on aika kova. Riippuu siitä, mitä mieltä olemme tulevaisuudessa. Kiitos. I will just add a couple of things. Uh, Lisään vain pari asiaa siihen, mitä Miroslav sanoi. Ensinnäkin tämä vaikutus ensimmäisenä vuonna ainoastaan. Se on totta, se on suunniteltu tällä tavalla, mutta se niinkään koskee katastrofitapauksia. Eli kun työttömyys on tietyn tason yläpuolella ja voidaan sitten keskustella, mikä se taso on, niin maa, joka on ongelmissa, saa rahaa. Ja se voi olla pidemmän aikaa kuin yksi vuosi. Eli vaikutus olisi sitten pidempi, kun kyse on katastrofitilanteista. Sitten toinen asia, kuinka kauan kestäisi ennen kuin EU voisi saada tällaisen järjestelmän käyntiin. Se voitaisiin saada aikaan aika nopeasti, mutta täytyy katsoa eri tarpeita eri järjestelmissä. Jos halutaan harmonisoida työttömyysjärjestelmiä, niin sitten on aika isoja hallinnollisia esteitä, koska monia asioita pitää miettiä ja koordinoida eri maiden välillä – mutta sitten kun on tämä katastrofivakuutus, niin silloin luodaan rahasto ja varat siirretään sieltä. Eli hallintokustannukset olivat huomattavasti alaisemmat kuin harmonisoidussa järjestelmässä. Kiitos. What I can add um, to Miros and Ilarias. Voin ehkä tässä nyt vielä lisätä seuraavaa. Kun puhutaan tuosta kattavuuden tasosta, niin omassa esityksissäni en viitannut kansallisiin järjestelmiin, vaan euroalueen järjestelmän kattavuuteen. Ja tämä tietenkin sitten riippuu politiikasta. Jos ajatellaan, että kaikki uudet työttömät, joilla on ollut aiemmin työtuloa, ja jos he pääsevät järjestelmään vähintään 18 kuukaudeksi, niin sittenhän tämä kattavuuden taso viittaa niin työttömyyden tasoon kuin myös lyhytaikaisen työttömyyden osuuteenkin. Kun ajatellaan muutoksia lyhytaikaisessa työttömyydessä, niin yleensä tämä muuttuu ajan mittaan. Ja kysymyksenne erityisesti Luxemburgiin liittyen, niin Luxemburgissahan oli valtavaa työttömyyden lisääntyminen 2012 ja 2013 vuosina ja tästä syystä siellä se kattavuus Luxemburgissa pysyy suhteellisen vakana tai jopa nousee. Merci beaucoup. Ähm, no- Kiitoksia. Kuuleminen on päättynyt, mutta Serkas on tullut paikalle. Täällä on vielä viisi minuuttia tulkkausta saatavilla. Ja sitten tietysti voidaan jatkaa englanniksi sen jälkeen. Alejandro, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää siitä, että me jäsenet saimme näin erinomaisesti esitellyn niin teoreettisesti hyvän kuin myös käytännön simulaatioiden pohjalta oikein erinomaisen esityksen. Kun ajatellaan poliittista elämää, niin on kyllä niin, että kannattaisi ehkä lukea näitä akateemikkojen toteuttamia tutkimuksia. Tässä, kun ajatellaan tällaista pitkän aikavälin näkemystä, niin sitähän tämäkin asia vaatisi, mutta usein me olemme kovin lyhytnäköisiä, eikä meillä ole tällaisia pitkän aikavälin visioita. Kuitenkin äh, mielestäni, mm, tai minä ainakin tulen jakamaan tämän asiakirjan kaikille demarikollegoille. Kyseessä on asia, jota olemme pitkään pohtineet. Jotkut ovat olleet hyvin skeptisiä, mutta kun äh, mm, nyt kuulimme tämänkin esityksen, niin tämänkaltainen ohjelma olisi kyllä Euroopalle äärimmäisen tärkeä. Täytyy ajatella myös sosiaali turvaa ja sosiaalista ulottuvuutta eikä vain rahaa. Euroopassa tarvitaan kuitenkin näiden molempien ajattelutapojen yhdistämistä. EPPn jäsenetkään tuskin näkevät tätä ideologisena kysymyksenä, vaan yhteisenä asiana. Me olemme kaikki samassa veneessä ja katsomme, että myös riskien jakaminen ja kantaminen yhdessä hyödyttää kaikkia. No nyt, no minä olen espanjalainen ja me jotkut tulemme maista, jotka olisimme voineet saada erittäin äh, hyvää erittäin tehokasta tukea omassa kriisissämme, mutta ennen meitä Saksa oli vastaavassa tilanteessa ja Saksakin olisi varmaan toivonut tuolloin ää, äh, tukea ja huomenna vuorossa voi olla joku muu. Joten suuret kiitokset, äh, jatkamme tätä työtä ja äh, teidän äh, tutkimuksenne tulee olemaan meille kaikille suureksi hyödyksi ja tulemme todella siihen paneutumaan. Ja toivon, että jäsenet voivat saada teiltä tukea jatkossakin. Kiitos. Kiitoksia. Ehkä voisin ehdottaa asiantuntijoillemme, että kukin saa vielä kaksi minuuttia aikaa selittääkseen, mikä heidän mielestään on lisäarvo siinä, että olisi Euroopan laajuinen työttömyysvakuutusjärjestelmä. Maybe, maybe I start um, with a very... Ehkä minä aloitan ihan lyhyesti tähän lopuksi. Tämä kriisi on osoittanut, että Jotkut jäsenvaltiot kärsivät hyvin paljon kriisistä ja heidän järjestelmänsä eivät kriisissä toimineet niin kuin niiden olisi pitänyt, jotta olisi vakautettu tilannetta automaattisesti. Se on nyt se suurin lisäarvo, jos harmonisoidaan järjestelmää tai meillä on jonkinlainen keskusjärjestelmä. Keskustasolta tulisi ainakin jonkinlaista vakautta, ja tästä saattaisi olla hyötyä pahoissa kriiseissä. Mutta samalla on tärkeää korostaa, että tähän liittyy tiettyjä riskejä, ja niitä pitää harkita tarkkaan, esimerkiksi hallinnollinen manipulaatio, kansallisten hallitusten kannustimet puuttua talouden heikkouksiin. Nämä ovat kaikki tärkeitä asioita ja ne pitää ottaa huomioon, kun mietitään, millä tavalla voidaan suunnitelma, euroalueen järjestelmä ja täytyy miettiä erilaisia vaihtoehtoja euroalueella. Täytyy katsoa, miten esimerkiksi pysyvät siirrot toteutuvat eri järjestelmissä. Eli mitään yleistä ei voida sanoa muutamalla sanalla. Meidän on tärkeää keskustella näistä yksityiskohdista tällaisessa järjestelmässä. Kiitos. Um, Thank you for the question. Uh, is the main one. Kiitos kysymyksestä. Minun mielestäni päälisäarvo on se, että voidaan luoda järjestelmä, jossa, jäsen, jossa valtiot voivat jakaa riskin. Sillä kaikilla asioilla on elinkaarensa ja olemme saaneet nähdä, että tällainen sykli ei ole mitenkään hyvin korreloitu Euroopassa Jossakin maassa työttömyys lisääntyy, toisessa laskee. Siitä syystä olisi järkevää olla tällainen vakuutus jäsenvaltioiden välillä. Silloin kun yhdessä maassa menee hyvin, niin tuo riski voidaan jakaa. Voidaan rahoittaa työttömyysvakuutusta toisessa maassa ja päinvastoin. Pitkällä aikavälillä kaikissa, kaikki taloudet ovat syklisiä. Thank you. Rather than repeat what my colleague said, let me maybe... Ehkä en toista, mitä kollegat sanoivat, mutta jatkan vielä näistä eri valintamahdollisuuksista. Teillä on erilaisia mahdollisuuksia valita. Ehkä voisin nyt puhua pikemminkin poliitikkona kuin akateemikkona. Eli avain valinta tässä nyt on se, että halutaanko harmonisoidumpi ja kunnianhimoisempi järjestelmä, mutta se yleensä puuttuu voimakkaammin kansalliseen järjestelmään – ja tulee todennäköisesti myös kalliimmaksi, mitä tulee siirtoihin kansallisesta järjestelmistä eurooppalaiseen ja takaisin, mutta kyseessä on tällöin yleensä myös sellainen järjestelmä, jonka kansalaiset näkyvästi voivat hyväksyä. Mitä tulee sitten tuohon katastrofijärjestelmään, se on sitten taas tällainen maltillisempi järjestelmä. Siihen ei liity harmonisoidun järjestelmän yksityiskohtia koskevia ongelmia se on pikemminkin hallitusten vakuutus, se on tällainen hallitusten tason äh, riskinjakojärjestelmä. Se on poliittisesti varmaan helpompi saada läpi, koska siinä ei puututa kansallisen tason päätöksen tekoon ja siinä myös äh, kansalliset maksuosuudet ovat huomattavasti alhaisempia, mutta se ei Euroopan poliittisen arkkitehtuurin kohdalla ole yhtä kunnianhimoinen. Eli mm, taloudellisesti ajateltuna katastrofimalli on tehokkaampi, mutta tietenkin täytyy tehdä poliittinen päätös siitä, mitä Eurooppa haluaa. Ja molemmat, molemmissa kysymyksissä te olette asiantuntijoita, emme me. Nothing. But, uh... Tällä hetkellä ei mitään, mutta teidän työssänne on lisäarvoja muissa tekeillä olevissa tutkimuksissa, joten varmaan voimme pyrkiä varmistamaan, että tämä ajatus jää käsiteltäväksi ja osaksi keskustelua. Nythän voidaan nähdä, että jos ei haluta tällaista siirtounionia, niin sitten täytyy miettiä muita tapoja, jotta löydetään oikea tasapaino talouden syklien välillä, ja meillähän ei ole tällä hetkellä välineitä niin toimia. Eli olen iloinen siitä, että työllisyysvaliokunnassa on oltu mukana tässä keskustelussa. Tämä on vasta yksi vaihe, koska tietysti muitakin toimia pitää tehdä, mutta te olette nyt tällä tavalla jo vaikuttaneet tähän tilanteeseen ja tämä on tärkeä askel eteenpäin. Kuten tiedätte, tämä nyt ei ole asia, josta ollaan kovin yksimielisiä tässä valiokunnassa, mutta olen silti iloinen siitä, että olemme olleet mukana keskustelemassa tietyistä aspekteista ja kiitoksia näistä tutkimuksista. Seuraava kokous on Strasbourgissa ehkä 24. helmikuuta, mutta se teille vahvistetaan vielä. Ja hauskaa iltapäivää.